Thank you. And now we start. Kiitos. Ja nyt aloitamme ensimmäisen kyselykierroksen pitkät kysymykset. Ja ensimmäisen kysymyksen esittää Peter Liise. Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen ehdokus, tervetuloa tänne valiokuntaamme. Yhteisistä Euroopan unionin arvoista puhuitte ja haluaisin ottaisin pari konkreettista seikkaa. Toivon, että voimme keskustella ja täsmentää näitä aiheita. Ensin eläinten kloonaus. Tiedätte, että Euroopan parlamentti on esittänyt pitkälle meneviä vaatimuksia, että komission ehdotukseen suhtaudutaan hyvin kriittisesti täällä. Miten suhtaudutte siis eläinten kloonauksen elintarviketarkoituksiin? Ja toinen on se, että ei kaupallisteta ihmisen kehoa. Nyt puhutaan jo elinsiirroista ja jokin aika sitten on puhuttu myös kudoksista ja kudosluovutuksista ja nyt on puhuttu esimerkiksi kaupasta munasoluilla. Miten suhtaudutte näihin ehdotuksiin? Misha. Dėkoju. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio. Kiitos. Lähden liikkeelle jälkimmäisestä kysymyksestänne, mitä tulee soluihin ja kudoksiin. Perustan vastaukseni perusoikeuskirjaan. Siinä sanotaan erittäin selvästi, että ihmiskeho ja ihmisen munasoluja ei voi kaupallistaa – sillä ei voi käydä kaupallista toimintaa. Ja minun mielestäni perusoikeuskirja pakottaa meidät miettimään, löytämään tapa, jolla tämän tyyppiset ongelmat ratkaistaan. Sitten kun puhutaan eläinten kloonaamisesta elintarviketeollisuudessa, tämä on hyvin monimutkainen eettinen asia – parlamentissa ja kansalaisten keskuudessa kuulee hyvinkin erilaisia mielipiteitä ja meidän tulee olla äärimmäisen valppaita. Reaktiona ehdotuksiin, joita on esitetty, minä tulen toimimaan hyvin varovaisesti ja haen kompromissia. Tiedän, mikä parlamentin kanta on ja mitä ovat ne keskustelut, jotka meitä odottavat. Please, Peter. Peter. Ähm, Kiitos paljon. Mitä tulee siihen, että ihmiskehoa ei voi ottaa kaupalliseen käyttöön? Näen tämän nyt myönnytyksenä, että yhdessä voimme sopeuttaa lainsäädäntöä, mitä kloonaukseen tulee. Totta kai täällä parlamentissa on erilaisia kantoja, mutta kuitenkin selkeä enemmistö. Ja jos oletetaan, että että lainsäädäntömenettelyssä selkeä enemmistö sanoi, että komission ehdotus ei mene riittävän pitkälle. Aiotteko silloin vastuussa olevana komission jäsenenä taistella sen puolesta, että työstetään komission ehdotusta uudestaan, jotta saadaan lainsäädäntöä, joka on lähempänä sitä, mitä parlamentti vaatii tällä hetkellä. Lähempänä siis kuin tämänhetkinen ehdotus. Kiitos. Äh, Mano, nuosta teillä Kiitos. Minun kantani on hyvin selvä. Olen rehellinen, olen äh, niin sanottu rehellinen välittäjä tällä alalla. Pyrin koordinoimaan erilaisia mielipiteitä ja meidän täytyy löytää kompromisseja, jotka sitten saattavat hyvinkin erilaiset mielipiteet yhteen. Olen valmis analysoimaan kaikkia ehdotettuja paketteja ja hakemaan sitä parasta mahdollista ratkaisua. Minulle ei ole epäilystäkään siitä, että loppuratkaisu tehdään kollegiaaliselta pohjalta, koska komissio toimii kollegiona. Meidän täytyy esitellä kanta, jonka sitten komissio vahvistaa. Adesso per il gruppo SD la parola al ja sitten äh, ST-ryhmän koordinaattori Mattias Grote. Kiitos paljon, herra Andrew Puhuitte juuri siitä, että saadaan pääsy hyvään terveydenhuoltoon. Access to Health, tämä on teille prioriteetti, jota haluatte ajaa komission jäsenenä. Terveyden pitää olla tärkeä ja itsestäänselvä asia kaikille kansalaisille. Miten voitte auttaa jäsenvaltioita parantamaan terveydenhuoltojärjestelmiä? Puhuittekin jo siitä vähän. Ja erityisenä osana olisi rajat ylittävä terveydenhoito – cross-border health. Meillähän on jo lainsäädäntöä, mutta entä täytäntöönpano? Tulen itse raja-alueelta ja siellä on edelleen hyvin hankalaa toteuttaa tätä kaikkea käytännössä. Eli miksi täytäntöönpano on edelleen ongelma käytännössä ja miten te terveydestä vastaavana komission jäsenenä haluatte auttaa näissä ongelmissa? Mitä aiotte konkreettisesti tehdä? palėtėme klausimą, kuris tikrai. Me käsittelemme nyt kysymystä, jonka vastaus kertoisi meille, koska Eurooppa tulee lähemmäs kansalaisia. Tämä kysymys on sadoille miljoonille kansalaisille tärkeä, emme voi enää viivytellä. Direktiivi hyväksyttiin 25. lokakuuta 2013. Se tulee, tuli jo siitä kansalais, kansallisen lainsäädäntöön. Vuosi on nyt kulunut. Me näemme, mitä on tapahtunut. Voimme aloittaa rikkomusmenettelyn, ellei mitään ole tehty. Emme voi enää viivytellä. Minulla voisi olla tässä erittäin pitkällinen vastaus. Voisin sanoa, että kansallisia keskuksia täytyy perustaa. Meillä pitää olla kontaktipisteitä, erilaisia kriteerejä ja meidän tulee valmistella tiedonantoa, erilaisia korvausmenettelyjä. Tämähän on hyvin laajallinen kysymys, mutta aivan aluksi meidän täytyy aloittaa alussa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys monia hyviä esimerkkejä voimme löytää Irlannista, Espanjasta tai Liettuasta, erityisesti sellaisilta ihmisiltä, jotka rajaseudulla asuvat. Välillä he voivat saada terveydenhuoltopalveluita 80 kilometriä kauempaa omassa maassaan ja rajan toisella puolella palvelu olisi 20 kilometrin päässä. Ratkaisu täytyy löytää nopeasti tähän ei ole mitään epäilystäkään. Ja kun meillä on epidemioita, jotka ylittävät rajat, tämä paketti on erittäin laaja niiden suhteen ja komissio tulee tekemään tarvittavan. Suuna domanda supplementare, grazie. Matias, sinulla ei ilmeisesti ole lisäkysymystä. Siinä tapauksessa ECR-ryhmän nimissä annan puheenvuoron Rova Kölingille. Thank you, Chairman. Sorry. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin näin äkkinäisesti saliin. Haluaisin äh, esittää kysymyksen terveysväittämistä. Tämä terveysväittämälainsäädännön täytäntöönpano on ollut ongelmallista, on ollut erilaisia elintarvikekotikeroita, joihin tämä on vaikuttanut haitallisesti. Ja meillä on kuitenkin todistusaineistoa, jotka tukevat terveysväittämiä, mutta ne keinot, joilla tässä komissio ja EFSA ovat toimineet, eivät ole ollut menestyksekästä. Ja kuitenkin tunnustetaan se, että terveysväittämäprosessiin täytyy tehdä parannuksia. Tämänhetkinen komission jäsen on sanonut tämän monen otteeseen tälle valiokunnalle ja minullekin henkilökohtaisesti. Eli jos voisin kysyä, aikooko komissio tehdä yhteistyötä kaikkien osapuolten kanssa, jotta tätä menettelytapaa tarkistettaisiin. Se on meille luvattu on suunniteltu, että se alkaisi kesällä 2015 ja haluaisin tietää, pitääkö hän tästä aikataulusta kiinni ja voisiko hän kertoa, että missä, mistä tällaisessa tarkistuksessa olisi kyse. Kiitos. Komission jäsen ehdokkaana – en ole oikein nyt sellaisessa asemassa, että voisin sanoa, miten paljon yksityiskohtia siellä asetuksessa on. Siihen menee vähän aikaa, että oppii tuntemaan kaikki yksityiskohdat, mutta lääkärinä tiedän, että terveyden edistäminen ennaltaehkäisevästi on ratkaisevan tärkeää ja luo lisäarvoa Euroopan unionissa. Kansallisten hallitusten toimintamahdollisuudet ovat laajat terveydenhoidon alalla eri välineiden osalta. Me voisimme niitä tutkia ja katsoa, miten voisimme olla mukana auttamassa siihen, että päätöksillä olisi lisäarvoa ja että Euroopan tason ja kansalliset päätökset kulkevat samansuuntaisesti. Minun velvollisuuteni on totta kai kuunnella jäsenvaltioiden kantoja, jotta voin selvittää, mitkä ne ovat keskustella ja löytää ratkaisuja. Minä suhtaudun asioihin hyvin avoimesti ja minulla on paljon erityisosaamista tietyillä aloilla. Toisia aloja en tunne ihan niin hyvin. Olen valmis tekemään työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan katsoa, minkälainen uudelleen tarkastelu saattaisi olla mahdollista näistä asioista on keskusteltava kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta prosessi olisi demokraattisempi ja avoimempi. Meidän kaikkien tulee olla kumppaneita, jotta voidaan huolehtia siitä, että terveysstandardeista ja ennaltaehkäisystä tulee keskeisiä tavoitteita. Varmasti näin voidaan parantaa Euroopan kansalaisten terveydentilaa. Kiitos. Madame Girling, additional question? Rouva Girling, haluatteko sitä lisäkysymyksen? Kyllä, pidättäydyn samassa kysymyksessä, koska en saanut vastausta. Kysyin tästä tarkistuksesta, jonka on määrä alkaa 2015. Ja riippumatta siitä, miten haluatte tehdä jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, niin tämä asia kuuluu parlamentille, koska me edustamme kansalaisia. Eli teillä on sanottavaa tästä asetuksesta. Eli Esitän kysymykseni uudelleen. Aiotteko te pitää suunnitellusta aikataulusta kiinni? Minun vastaukseni on avoin ja esitän sen vakavasti. Aikataulusta on varmasti pidettävä kiinni, ihan totta. Keskustelemme parlamentin kanssa, mutta en pysty nyt sanomaan, mitkä alat ovat siellä kaikkein hainkalimpia, missä siellä on ongelma, mutta toki olen valmis pitämään aikataulusta kiinni ja neuvottelemaan asioista parlamentin kanssa. Ja sitten tämän uudelleen tarkastelun aikana teemme kollegina päätöksiä. Kiitos. Adesso per eh, il gruppo ALDE, la collega Fe- Kiitos. Sitten ALDE-ryhmästä Fredrik Ries. Bienvenue, monsieur le commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsenehdokas. Kysymykseni käsittelee äm, geenimuunneltuja organismeja. Eurobarometrin vuoden 2010 lukujen mukaan 21 prosenttia eurooppalaisista vain kannattaa sitä, että GMO-elintarvikkeita tulevaisuudessa otettaisiin käyttöön näissä tilanteissa on oltu erittäin selkeitä. Jean-Claude Juncker on ollut kesä, anteeksi, heinäkuussa Strasbourgissa ja kuulemisissa poliittisten ryhmien kanssa erittäin selkeä näissä kysymyksissä. Nyt haluaisin kuulla, mikä teidän mielipiteenne on, mikä tämä kun, poliittinen kunnianhimo teillä on ja minkälaisia metodeja te haluaisitte käyttää tässä asiassa. Monen kertaan olette vastanneet tähän asiaan ja nyt haluaisin hiukan lähemmin seurata tätä asiaa ja saada hiukan enemmän lihaa luiden ympärille kysymyksessä. Kiitos. Minä itse asiassa odotin tätä, koska tämä kuuluu mandaattiini siis siihen, jonka ehkä saan. Jos käy niin, että uusi komissio voi käynnistää työnsä ensimmäinen marraskuuta, niin heti alusta lähtien minun täytyy ryhtyä toimiin. On tarkasteltava koko sääntöpakettia niitä, jotka liittyvät näihin erilaisiin ristiriitatilanteisiin. Komission täytyy siis tehdä joskus päätöksiä ja jättää jäsenvaltioiden mielipide syrjään. Minun mielestäni jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta ja subsidiariteettiperiaatetta täytyy kunnioittaa ja komission päätökset ne täytyy tehdä mandaatin sallimissa rajoissa perustuen tieteelliseen tietoon ja välttäen yhteenottoa jäsenvaltioiden kanssa. Mitä yksityiskohtiin tulee, me tulemme suunnittelemaan tätä työtä hyvissä ajoin etukäteen ja toivoisin, että heti tarkistuksen alkuvaiheesta lähtien parlamentti on täysin mukana tässä prosessissa, jotta me voimme laatia yhteisen toimintasuunnitelman. Haluaisin samaan asiaan liittyvän kysymyksen ehdottaa, että puhutte siitä, että muutama jäsenmaa saattaisi vastuuttaa, mutta tilanne ei enää ole tällainen. Me olemme nyt paljon pitemmällä. Nyt 19 jäsenmaata on tälle luvalle ilmaissut kielteisen kantansa. Ja olipa tilanne mikä tahansa, mikä kantamme sitten olikaan, olemme nyt jumi tilanteessa. Minä tiedän, että täällä on, tämä on hiukan sokeraava kysymys. Tämähän on vaikeaa, mutta tässä me käsittelemme GMO suhteen asiaa, joka saattaisi olla paremmin ratkaistavissa jäsenmaiden tasolla. Teisingai supratau sain, ymmärsin kyllä tämän kysymyksen ytimen, eikä ole epäilystäkään siitä, että muuntogeenisten organismien viljely Euroopassa on filosofisesti valtaisa ongelma. Eurooppa on biologisen monimuotoisuuden manner. Meillä on eri alueita, eri osioita ja jos me haluamme puuttua puuttua jollakin tavalla tähän valtaisaan biologiseen monimuotoisuuteen harmonisella tavalla ja muuttaa tasapainoa, niin se saattaa olla haitallista ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja valppaita. Minun mielestäni tämä on todella vakava asia. Jos me puhumme käytännön toimista, tapauksissa, joissa jäsenvaltioiden kannat ovat eh, selviä, Kyllä, päätös on jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa. No sitten tähän liittyy rajat ylittävät asiat, koska me olemme kaikki yhteydessä toisiimme, mutta meidän on kunnioitettava subsidiariteettiperiaatetta. Grazie. <clears throat> Adesso per... Kiitos. Ja sitten GUE-ryhmästä Konechna. Vážený pane designovani komisaři, eh, vy ve dopise... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen ehdokas. Teidän kirjallisissa vastauksissanne ja teidän kirjeessänne te aivan oikein sanotte, että meillä on kaikkein tiukimmat terveys- ja elintarviketurvallisuusstandardit ja samaan aikaan te sanotte, että teidän prioriteetteihinne kuuluu näiden korkeiden standardien säilyttäminen toisaalta. Me olemme hyväksymässä ähm, TTIP-sopimusta, joka itse asiassa sisältää monia kysymyksiä, joihin olen vastattu. Minä näen tämän sopimuksen riskialttiina. Se voisi vaikuttaa Euroopan kansalaisten terveyteen ja elämään. Kuinka te työssänne komission jäsenenä ehkäisisitte sitten sellaisten esteiden syntymisen, jotka saattaisivat uhata Euroopan kansalaisten terveydenhuollon korkeaa tasoa, kun suojelun tasoa ei haluta tähän päivään verrattuna heikentää. Kiitoksia. Aš kaip gydytojas, jūs turbūt puikiai suprantate mano atsakymą. Lääkärinä. Minun on sanottava, kuten ymmärrettävä, tiukasti ei sille, että alennettaisiin EUn standardeja elintarviketurvallisuuden tai terveyden alalla. Tämä on hyvin selkeä kanta ja myös puheenjohtaja Juncker on hyvin selkeästi sanonut, että hän ei halua koskaan uhrata terveyden tai elintarviketurvallisuuden standardeja – vapaan kaupan nimissä. Tämä on mielestäni hyvin selkeä viesti. Minä henkilökohtaisesti en voi suostua minkäänlaisiin kompromisseihin näissä kysymyksissä. On kyse sitten hormonilihasta tai kloorikäsittelystä siipikarjan lihasta. Vastaus olisi aina sama – EUn standardit ovat korkeimmat standardit, joita on olemassa paras esimerkki siitä, miten voidaan suojella ihmisten terveyttä teollistuneessa maailmassa. Minun kantani on ihan selvä, kiitos. Ja za vaši odpověď a také snad který... Kiitoksia vastauksestanne. Minä otan tämän lupauksena, sitoumuksena ja toivon, että te pitäydytte siinä. Toisaalta Tämähän ei ole helppo tehtävä. Minulla on lisäkysymys. Tämä on ehkäpä erilainen kysymys, mutta sekin koskettaa turvallisuutta. Kysymykseni on seuraava. Euroopan unionissa tällä hetkellä meillä on erityyppisiä elintarvikkeita, jotka ovat erilaatuisia. Tämä liittyy Keski- ja Itä-Euroopan eroihin. Eri yrityksillä on erilaatuisia ja erityyppisiä tuotteita ympäri Euroopan unionin. Mitä te teette tämän tilanteen ehkäisemiseksi? E, Minun on sanottava, että elintarvikkeiden laadun valvonta – Euroopan unionissa koskee koko Euroopan unionia, koska me puhumme sisämarkkinoista, meillä on yhteiset standardit, meillä on velvoitteet pitää niistä kiinni Puolassa, Liettua, Tsekin tasavalta, Portugali, kaikkialla on pidettävä kiinni näistä säännöistä, vaihtoehtoa ei ole, joten meidän pitää pohtia valvontajärjestelmää, sen on toimittava tehokkaasti. Ymmärrän tämän kysymyksen, jonka esititte. Se liittyy Keski- ja Itä-Euroopan maihin ja niihin elintarvikkeisiin, jotka tulevat näiden maiden markkinoille. Ja kaikki tähän liittyvät kysymykset ansaitsevat todella tarkkaa huomiota. Joskus käy niin, että on tiettyjä eroavaisuuksia tai on tietyt rajat joiden sisällä on toimittava standardien osalta, mutta voin luvata, että toimin oikein aktiivisesti tällä saralla. Kiitos. Kiitos hyvin paljon. Ja sitten vihreistä herra Stas. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen ehdokas. Viittaisin tuohon transatlanttiseen kauppainvestointisopimukseen, josta neuvotellaan Yhdysvaltain kanssa – pidän kiinni tuosta, että sanoitte, että ette lähde kompromisseihin tällä saralla elintarviketurvallisuuden osalta. Jokainen ymmärtää, että komissio ei tietenkään yhtäkkiä voi vetää pois hormoni direktiiviä tai muita määräyksiä, mutta kyse ei olekään nykylainsäädännöstä komission jäsenehdokas, vaan kyse myös tulevaisuuden lainsäädännöstä ja siinä yhteydessä meitä huolettaa kovasti. Olemme voineet todeta, että edellinen Barroson komissio – teki tiettyjä kannanottoja esimerkiksi maitohappokäsittelyn tai kloorikäsittelyn lisään osalta, samoin kloonattujen eläinten käytöstä elintarvikkeista. Eli tässä on paljon painetta nyt vapaakauppaa ajavien puolelta. Ja mä haluaisin kysyä, mitä välineitä käytätte, kun sanoitte nyt, että ette jousta näissä kysymyksissä. Miten pystytte olemaan näin joustamaton tulevaisuudessa? Kiitos. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiinnittää ne tärkeään seikkaan meidän kaikkien kannalta neuvottelujen läpinäkyvyys Neuvottelujen on oltava läpinäkyviä, jotta maton alle ei lakaista yhtikäs mitään. Meidän on varmistettava, että joka ikinen luku kannanotto neuvotteluihin liittyen, niistä voidaan keskustella niin, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat mukana kun sopimus, sopimuksesta sovitaan, niin se täytyy ratifioida kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa. Eli miten sitten on mahdollista, että ei otettaisi asiasta vastaavia valiokuntia tähän työhön mukaan, maatalousvaliokunta, ympäristövaliokunta, muut valiokunnat, miten me voisimme jättää niiden kannat huoli, huomiotta, koska heidän kannoistaan täytyy keskustella alusta lähtien. En tule koskaan muuttamaan periaatteita, niin se on toimintani pohja myöskin lääkärinä. Olen vannonut lääkärin valan Hippokrateksen valan, enkä tule koskaan siitä peräytymään. Kaikki nämä hygienia ja muut standardit, ne ovat minulle niin tuttuja asioita, että todellakin tiedän todellakin hyvin, että tässä täytyy olla valppaita. Kantani on selvä. Äh, äh. Kiitos. Komission sen ehdokas Haluaisin vielä viitata edustaja Liisen esittämään kysymykseen. Liisen ja muiden kanssa olemme olleet neuvottelemassa uuselintarvikkeiden lainsäädännöstä. Nämä keskeytettiin maaliskuussa 2011, kun pohdittiin, miten kohdellaan kloonattujen eläinten jälkeläisten lihan käyttöelintarvikkeiksi. Me haluamme selkeät merkinnät. Haluamme, että komissio tekee ehdotuksen ja viime vuoden lopulla komissio teki ehdotuksen ja olimme parlamenttina ällistyneitä, kun jouduimme toteamaan, että merkinnöistä ei ollut siellä mitään, mutta vielä pahempaa on se, että yhdessä näistä on esitetty sellaista oikeudellista perustaa, että parlamentti ei ole mukana yhteispäätösmenettelyn kautta. Sanoitte edustaja Liiselle, että olette tässä välittäjänä, pyritte kompromissiin komission jäsen ehdokus, eikö olisi parempi, että käyttäisitte tilaisuutta hyväksenne ja uuden komission kanssa vetäisitte koko ehdotuksen pois ja tekisitte uuden ehdotuksen, joka liittyy kloonaukseen ja kloonattujen eläinten lihan käyttöön elintarvikkeissa, jotta voidaan lähteä ihan puhtaalta pöydältä. Tässä tapauksessa voin täysin rehellisesti ja selvästi sanoa, että en voi antaa teille ennakkoon lupausta, en ennen kuin minulla on ollut aikaa analysoida tämä tapaus yksityiskohtaisesti. Minun on ensin tarkasteltava sitä, voidaanko tarkistaa, parantaa tätä ehdotusta, koska kloonauskysymys kysymys on äärimmäisen monimutkainen asia liittyen sen eettisiin ja biologisiin ulottuvuuksiin. Se on äärimmäisen monimutkainen asia myöskin etiketöinnin suhteen. Ja kun puhutaan toisen tai kolmannen sukupolven eläimistä. Eli olen täysin avoin keskustelemaan kaikista kannoista – koska muutoin toimisin omaa lääkärin luontoani vastaan. Voin luvata teille, että tulen tarkastelemaan tätä. Grazie. E adesso per il gruppo FDD il collega Mazzuronis. Kiitos ja sitten EFDDstä Mazzuronis. Kiitoksia puheenjohtaja. Paskirtaisessa komissaari, Hyvä komission jäsenehdokas. Aivan aluksi haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi tänne ja toivottaa teille menestystä tulevissa askeleissanne. Entisenä terveysministerinä te olette aloittaneet monia tärkeitä uudistushankkeita terveydenhuollon alalla, erityisesti terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden alalla Liettuassa. Ja haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa. Euroopan unionin jäsenmaissa aivovuoto on hyvin suuri kysymys, erityisesti terveydenhuollon alalla. Kun taloudellisesti heikommat maat kouluttavat asiantuntijoita varoillaan ja sitten nämä asiantuntijat lähtevät maasta varakkaisiin maihin, huomaamme, että köyhemmissä maissa terveydenhuoltopalveluiden saatavuus on huonompaa. Liettuassa tilanne on samantyyppinen, tehän tunnette sen hyvin. Ja ymmärrän kyllä hyvin vapaan liikkuvuuden periaatteen. Kuitenkin haluaisin tietää, tunnustatteko tämän aivovuoto-ongelman terveydenhuoltoalalle? Kuinka voisimme puuttua siihen mielestänne? No, Problema existuoja. Kiitos tästä kysymyksestä. Totta kai aivovuoto-ongelma on olemassa. Se liittyy erilaisiin palkkaoloihin, uran näkymiin eri jäsenvaltioissa. Se, miten korvataan tämä työ eri maissa. Taloudellisesti heikommassa asemassa olevissa maissa koulutetaan erikoislääkäreitä myös julkisin varoin. Ja nämä erikoislääkärit sitten lähtevät muihin maihin ja se johtaa ongelmiin monissa maissa. Kyse on sosiaalialan dumppauksesta myös. Tämä on ajankohtainen kysymys ja koskee monia aloja, myös sairaanhoitajia. Liettua, esimerkiksi maa, jonka tunnen parhaiten, niin siellä sairaanhoitajia ei ole riittävästi, vaikka koulutamme ihan riittävästi, samoin lääkäreitä, koska kaikki lähtevät muihin maihin. Tämä kysymys olisi otettava komissiossa esiin. Pitäisi voida ainakin ehdottaa jonkinlaisia suunnitelmia, jotka työvoimaan liittyvät, ja katsoa, miten voitaisiin luoda sellainen mekanismi, joka estäisi tällaisen sosiaalidumppauksen. Tämä ei tietenkään liity ainoastaan minun salkkuuni. Tämä on kysymys, joka koskee myös kollegoideni työsarkaa. Koulutus, tutkimus ja sosiaalikysymykset liittyvät kaikki tähän ongelmaan. Mutta joka tapauksessa tämä on saatava komission pöydälle. Kiitoksia. Teen yhteenvedon kysymyksestäni, Pitäisikö minun tulkita tämä niin, että te täällä nyt lupaatte tehdä töitä muiden komission jäsenten kanssa tällä alalla? Ja että te itse tulette tekemään aloitteita tämän ongelman ratkaisemiseksi. Te voitte aivan varmasti luottaa siihen, että jos halutaan päästä eroon sosiaalisesta kuilusta, joka on olemassa yhteiskunnissamme. Jos halutaan huolehtia siitä, että ihmisillä on tulevaisuuden näkymiä omissa jäsenvaltioissaan, niin tämä kysymys on varmasti ratkaistava, koska monet ihmiset ovat pettyneitä Euroopan unioniin. Tämä nähdään mielipidemittauksista ja nyt on puututtava syihin, jotka aiheuttavat pettymyksiä. Ja tämä on yksi niistä seikoista. Minä sitoudun toimimaan tällä alalla. Kyse ei ole ainoastaan terveydenhoitojärjestelmän kestävyydestä, vaan myös tästä ongelmasta, josta puhuttiin, ja siinä aion toimia. Lunge. Kiitos paljon. Nyt olemme päässeet ensimmäisen koordinaattorien kysymyskierroksen päätökseen ja nyt käynnistämme toisen kysymyskierroksen. Tähän osallistuvat jäsenet ympäristövaliokunnasta. Meillä on yksi kysymys ja yksi vastaus. Ensimmäisen kysymyksen esittää Elisabeth Kostinger. Kiitos. Tämä koskee kasvin lisäysaineiston markkinoille saattamista. Sen jälkeen, kun parlamentin kanta on kuultu ja neuvostossa on keskusteltu, haluatte ajaa parasta mahdollista toimintaa tällä saralla. No hienoa, näin myös edeltäjänne parlamentin kanta on hyvin selkeä tässä. 650 jäsentä suuri enemmistö hylkäsi komission ehdotuksen. Maataloudessa tarvitaan riippumatta levottomuutta. Kaikilla lajeilla on oma arvonsa tässä ja meidän on suojeltava monimuotoisuutta, sen osoitimme tämän äänestyskäyttäytymisemme kautta. Tiedätte, että parlamentti näkee suuria ongelmia liiassa byrokratiassa. Uusien sääntöjen pohjalta pienten tilojen olisi hankala toimia. Siksi kysyisin seuraavaa. Mitkä olisivat parhaat toimintatavat teidän mielestänne ja miten suhtaudutte parlamentin varaumiin. Miten haluatte ottaa ne huomioon? Ja voimmeko olettaa, että saamme teiltä käytännönläheisen ehdotuksen, joka koskee kasvillisäysmateriaalia? Kiitos. <clears throat> Kiitos, kyllä. Tämä asia liittyy biologiseen monimuotoisuuteen maa, jonka tunnen parhaiten, sillä on ongelmana tänä päivänä se, että paikalliset siemenlajit, paikalliset lajikkeet joutuvat syrjään ja biologinen monimuotoisuus on huononemaan päin. Eli yhä harvempi työskentelee paikallisilla lajikkeilla ja paikallisilla siemenillä ja tietenkin sitten pienillä yrityksillä on vaikeuksia kilpailla suurten yritysten kanssa. Ja tästä syystä olen samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa silloin, kun se sanoo, että meidän täytyy ensin miettiä pienten tuottajien ja maanviljelijöiden etuja. Tämä heijastelee erittäin hyvin vielä todellisuutta. Meidän on otettava parlamentin kanta huomioon. En voi nyt tässä antaa neuvoston kantaa, koska Tästä tietenkin täytyy käydä keskusteluja kahden lainsäätäjän välillä, mutta tässä vaiheessa olen täysin varma siitä, että meidän täytyy todella tarkkaan ottaa kaikki huomioon ja pitää mielessä se tärkein asia. Toisin sanoen meidän täytyy puolustaa paikallisia lajikkeita ja niiden läsnäoloa. Presidente Sarbo. Seuraavaksi sitten varapuheenjohtaja Sarbo. Domnule, domnule de desemnat, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Uskoakseni me tarvitsemme kiireellisiä toimia liittyen lasten ylipainoisuuteen. Onko teillä jotakin konkreettisia ehdotuksia tähän ongelmaan liittyen erityisesti vähävaraisille ihmisille? Ja haluaisin tietää, kuinka haluatte puuttua Euroopan unionin terveydenhuoltojärjestelmien latueroihin. Kiitoksia. Kiitos. Olisi hienoa, jos voisin osoittaa tässä kuvan avulla, miten kolme-nelivuotias lapsi reagoi mainoksiin, siihen miten mainokset viettelevät, miten tekee mieli syödä kaikkia niitä elintarvikkeita, joita mainostetaan televisiossa, istua tietokoneen ääressä ja syödä koko ajan jotain, napostella. Nämä ovat realiteetteja. Me näemme, että ylipainoisten lasten lukumäärä lisääntyy. 30 vuoden kuluttua joudumme maksamaan tästä. Tämä on todella valtava pandemia, joka nyt jo kohtaa kaikkia kehittyneitä maita syöpä, diabetes tai muut kysymykset eivät ole tässä nyt esillä, vaan tarkoitan tässä nyt sitä, että suuri osa toimista, joihin on lähdettävä, jotta voidaan taistella ylipainoa vastaan, nämä ovat yhteiskunnallisia toimia – meidän on puututtava siihen, miten tuotteita mainostetaan. Meidän pitää puhua teollisuuden alan kanssa, joka myy näitä elintarvikkeita. Muuten ei onnistuta siinä, että saadaan koko ajattelun muutosta. Liikunta, tietoa peruskoulussa jo terveellisestä ruoasta. Voisin mainita monia toimia, jotka ovat tarpeen tällä alalla. Myös on katsottava jakoa, että yhteiskunnassa on. Vähemmän koulutetut usein syövät epäterveellisempää ruokaa. Heidän elintapansa ovat epäterveellisempiä. Tässä nähdään myös sosiaalinen kuilu, johon on pyrittävä puuttumaan. La parola al collega. Kiitos ja sitten Pieka. Kiitos puheenjohtaja. Te hyväksytte ehdotuksen komission jäseneksi lähtemisestä herra Junckerin toimesta. Ja nyt herra Juncker on saanut aikaan varsinaisen sotkun komission rakenteen suhteen. Ja nyt tässä luen, mitä komission jäsenen tehtäviin kuuluu, mutta tehän tarvitsette toimiin tiettyjä välineitä. Esimerkiksi, jotta voitte toimia Euroopan lääkeviraston kanssa yhteistyössä. Mutta valitettavasti herra Juncker antoi tämän viraston valvonnan tehtäväksi teollisuusasioista vastaavalle komission jäsenelle. Ja täten minä ajattelisin asiasta sillä tavalla, että tässä ei enää haluta puolustaa potilaiden etuja, vaan enemmänkin suurten lääkefirmojen etuja. Mikä teidän reaktionne tähän on? Koska tehän joudutte puolustamaan suurten lääkefirmojen etuja. Mano praktika diskutoijan dėl... Minun kokemukseni, joka on koostunut rinnakkaislääketuotteiden hintojen vertailusta lääkealalta ja tilanteesta Euroopan unionissa on hyvin laaja. Minulla on paljon yhteyksiä suurin lääkealan yrityksiin ja minulla on hyvin selkeä kanta. Meidän täytyy keskustella tästä asiasta. Meidän täytyy rohkaista jäsenmaita toteuttamaan selkeämpiä hintajärjestelmiä. Meidän täytyy keskustella teollisuuden kanssa, sillä jäsenmaiden talousarviot ovat suuren paineen alla. Kaikkihan tämän näkevät. On aivan selvää. että että keskustelun intresseistä ja vaikutuksista tulisi olla erittäin läpinäkyvää. Euroopan lääkevirastossa meillä on omassa pääosastossammekin tuosta virastosta edustajia ja Viesoskan kanssa asiasta on keskusteltu, mutta näitä päätöksiä voidaan tehdä vain, kun ollaan yksimielisiä pääsy uusiin lääketuotteisiin ja edullisten lääkeaineiden saaminen on erittäin kuuma peruna keskustelussa tällä hetkellä Euroopassa. Kaikki mielestäni liittyy keskusteluun terveydenhuoltojärjestelmistä, ihmisten pääsystä terveydenhuollon piiriin. Tämähän vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun. Toivottavasti tässä vastasin kysymykseen. Kiitos. Sitten seuraavaksi Bieda. Uh, the reduction of health inequalities. Kiitos. Se, että pyritään tasoittamaan terveyseroja eu on hyvin tärkeä kansanterveysstrategiassa, joka näkyy sosiaalisessa investointiohjelmissa ja kolmantena toimintaohjelmana terveydenalalla vuoteen 2020. Tästä oli sitten vastuussa. Keskeinen osa kansanterveysstrategiaa kansallisella tasolla on lisääntymis terveys ja oikeudet. Ne ovat osa sitä, että parannetaan terveydentilaa. Kuitenkin jos katsotaan Euroopan unionia, niin tässä on suuria eroja, jotka kohdistuvat kansalaisiin. Ja nähdään, että esimerkiksi äitien kuolleisuus tai sukupuolitaudit esiintyvät hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa – seksuaalinen lisääntymisterveys olisi näin hyvä saada sinne ohjelmaan mukaan? Ja voitteko huolehtia siitä, että tuetaan kaikkia osioita tästä ohjelmassa kaikkialla Euroopan unionissa? Tuetteko myös tällaista inhimillisiin ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin liittyvää oikeutta tässä, jotta saadaan tietoa kaikille myös ehkäisykysymyksissä, jotta ei olisi näin paljon eroavaisuuksia kautta Euroopan unionin. Kiitos. Manau, kad šios sudėties Europos komisijoje yra labai Minä olen sitä mieltä, että Euroopan unionin komissio tämänhetkisessä koostumuksessaan painottaa paljonkin ensimmäisen komission varapuheenjohtajan salkun painoa. Hän on vastuussa perusoikeuskirjan toteuttamisesta komission jäsenenä, joka vastaa terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta, minä aivan varmasti tulen keskustelemaan kaikista näistä asioista ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa, koska nämä yhdistävät meitä. Ihmisoikeuksien suojeleminen, jokaisen ihmisoikeuksien, mukaan lukien potilaiden ihmisoikeuksien suojeleminen on meidän kaikkien asia. aikaisemmassa elämässäni minulla on ollut mahdollisuus ottaa potilaita mukaan silloin, kun on keskusteltu terveyspalveluista ja muista vastaavista asioista. Ja varmaan muissakin maissa keskustellaan siitä, miten potilaiden kykyä toimia aktiivisena päätöksentekijänä voitaisiin parantaa. Jokaisen potilaan täytyy voida ilmaista mielipiteensä ja, ja pystyä vaikuttamaan asioihin. Tässä yhteydessä me puhumme sosiaalisesta päättäväisyydestä ja voisin mainita tutkimuksen Michael Marmondin laatiman tutkimuksen WHOn tiliin. Meidän kaikkien tulisi lukea tämä tutkimus. Se paljastaa sosiaalisten eriäväisyyksien tilanteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Seuraavan viiden vuoden aikana meidän olisi löydettävä hyvin fiksuja keinoja, jotta näitä euroja, eroja voidaan madaltaa ja täten Eurooppa lähentyisi kansalaisiaan kohtaan. Kiitos. Seuraavaksi Boylan. Thank you, Chair. Uh, as a... Kiitoksia puheenjohtaja lääkärinä. Varmaankin komission jäsenehdokas ymmärtää, kuinka tärkeää on se, että politiikka perustuu terveyden, tieteellisille tosiasioille ja että Eurooppa pyrkii varmistamaan terveyden ja elintarviketurvallisuuden äh, läpikyvyketjun. Me kuulimme aamulla GMOista, kloonauksesta, torjunta-aineista. Tämä tilanne kuitenkin on sellainen, että meillä on vaarallisia eturistiriitoja Euroopassa. Ihmiset eivät luota asiantuntijoiden riippumattomuuteen, koska nämä tekevät töitä myöskin teollisuudelle. Voisitteko antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka voisitte parantaa eh, itsenäisiä rakenteita eurooppalaisen eh, elintarviketurvallisuuden alalla? kasdienybės praktikoje susidūriau. Jokapäiväisessä elämässä toteamme, että on olemassa vakava ongelma esimerkiksi, kun rokotetaan lapsia, tehdään tutkimuksia rokotuksista. Usein ihmiset epäilevät tätä tietoa, eivät luota rokotuksiin. Tässä ehkä valistus olisi tarpeen, mutta usein luullaan, että näitä tutkimuksia on tehty lääketeollisuuden nimiin. Tämä on paha asia. Meidän on huolehdittava avoimuudesta. Meidän on osoitettava esimerkiksi, että selkeästi tulee esiin kaikki sitoumukset, jotta nähdään, että nämä tutkimukset ovat riippumattomia. Meidän on huolehdittava avoimuudesta, standardista, jotka liittyvät. Ja jos otetaan jonkinlainen kohta jostain luonnoksesta pois, niin on selvitettävä, miksi näin tapahtuu. Tässä meidän on palautettava luottamus. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Hyvin hankala on lähteä rakentamaan luottamusta uudestaan alusta, mutta tässä meidän on toteutettava monimutkaisiakin menettelyitä, tehdä päätöksiä mahdollisimman avoimesti. Ja kun arvioidaan tieteellisiä tutkimustuloksia, meidän täytyy ottaa selkokielinen esitys pohjaksi, jotta ei synny epäilyksiä siitä, että takaa löytyy jotain muuta. Meidän on palautettava luottamus. Esimerkiksi elintarvikekriisin yhteydessä – luottamus katoaa hyvin nopeasti. Monet ihmiset sanovat, että esimerkiksi rokotussuosituksia ei voida enää uskoa. Maailman terveysjärjestöllä on mahdollisuus arvioida näitä kysymyksiä objektiivisesti, mutta ihmiset eivät kuitenkaan näihin arvioihin luota. Tämä on valtava ongelma. Meidän on tehtävä paljon, jotta tämä prosessi olisi avoimempi ja ihmiset uskoisivat meitä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Auken. And, uh, just... Kiitos. Haluaisin lääketeollisuuden vastauksen. Kaikki koordinaattorit ovat hyvin huolissaan siitä, että tämä on poistettu. Ja miten te voitte kuvitella, että te voitte vaikuttaa, jos teillä ei ole oteta tähän asiaan? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten nämä endokriiniset hormonihäiritsijät, niillä on valtaisia vaikutuksia terveyteen. Meidän tulisi ryhtyä tehokkaisiin toimiin hormonihäiritsijöitä vastaan. Seitsemäs ympäristön toimintaohjelma antaa teille selkeän mandaatin ja toivoisin todellakin, että lupaisitte meille, että, että noudatatte tätä mandaattia. Eli tuletteko laatimaan horisontaalista, tieteeseen perustuvaa ja vaaroihin perustuvaa mekaniikkaa, jolla näitä hormonihäiritsijöitä voitaisiin identifioida, vai käykö tässä niin, että otatte, mm, kuten pahoin pelkäämme, tällaisen poliittisen lähestymistavan, jossa sitten vaan halutaan minimoida tämän vaikutukset teollisuuden alaan? No Aloittaisin vastaukseni ja kommenttini pelosta. Minä olen kohdannut KGB, olen kohdannut neuvostohallinnon, minä olen ollut vankilassa. Ja sanoisin, että meidän ei pidä pelätä, pelko ei ole hyvä asia. Olen opiskellut lääketiedettä ja ensimmäinen asia, joka meidän tulee tehdä, on se, että pyrimme olemaan vahingoittamatta kentään. Tämä liittyy lääkärin valaan meillä on erittäin arkaluotoinen kysymys tässä käsillä ja meidän täytyy varoa ennen kuin teemme hätäisiä johtopäätöksiä. Euroopan unioni on ensimmäisenä määrittelemässä kriteerejä. Meillä on olemassa jo kriteerejä, mutta meidän täytyy ensin arvioida sitä, kuinka me voisimme ne perustaa tieteellisiin tosiseikkoihin ennen kuin lyömme lukkoon nämä kriteerit. Tämä on hyvin herkkä kysymys. Lääketieteellisiin termein meidän täytyy olla hyvin varovaisia, sillä saatamme puhua vaikutuksista, joita koituu tuleville sukupolville kaukana tulevaisuudessa. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja ja perustaa päätöksemme objektiivisiin tieteellisiin tosiasioihin. Meillä on väliaikaisia kriteerejä. Pyrin nopeuttamaan prosessia mahdollisimman paljon. Grazie. E adesso la parola. Kiitos. Sitten Pidicini. Mister Andukatis, qui. Eh, noi abbiamo apprezzato la sua posizione contro la corruzione. Kiitos komission jäsenehdokas. Arvostimme ajatuksia, ja niin te otitte esiin korruptiosta terveydenalalla. Monin paikoin Euroopassa nimitykset sairaaloiden johtoon ja muille paikoille eivät liity niinkään aikaansaannoksiin, vaan poliittiseen kysymykseen, ja tämä vaikuttaa potilaiden asemaan. Tämä vaikuttaa myös kustannuksiin, lääkkeiden hintoihin ja niin edelleen, jotka saattavat nousta suhteettomasti, kun ajatellaan, mitä keinoja lääketeollisuudella on tässä toimia. Miten pyritte siihen, että lääkkeet olisivat samanhintaisia kautta jäsenvaltioihin ja miten taistelette korruptiota ja poliittista vaikutusvaltaa vastaan terveydenhoitosektorilla? Kiitos. patirtis, į kurią tenka atsiremti, šitoj srity, aišku, jį. Minä perustan toimintani kokemukseen. Sitä voidaan käyttää esimerkkinä, mutta tätä täytyy tarkastella kansallisen, kansallisten järjestelmien valossa. Me olemme toteuttaneet taloudellisten ja muiden etujen julkistamisen kaikilla toimielinten tasoilla. Ja nyt meidän täytyy kehittää erittäin hyvä korruption vastainen paketti, jotta me voisimme taistella korruptiota vastaan lääkesektorilla. Tässä on mukana useampia eri tekijöitä. Se vaikuttaa myöskin tarjous julkisiin hankintojen järjestelmiin silloin, kun puhutaan lääkinnällisistä laitteista – ja myöskin muista lääketieteen aloista. Ja tietenkin etiikka ja taloudellisten etujen julkistaminen, eturistiriidat, tulojen julkistaminen, nämä kaikki ovat vaatimuksia ja asioita. Ja se, että esimerkiksi kaikki tarjouskilpailut sairaaloissa tuodaan julki, kaikki nämä välineet ovat jo olemassa – mutta meidän on mahdollistava jäsenvaltioille, jotka ovat toimivaltuullisia tässä asiassa. Meidän täytyy varmistaa se, että jäsenvaltiot voivat vaihtaa hyviä käytäntöjä ja toimia. Minä olen valmis edistämään hyvien käytäntöjen jakamista. Ja sitten mitä tulee julkishankintakeskusteluihin eurooppalaisella tasolla – Minun mielestäni tämä olisi erittäin hyvä askel eteenpäin. Tietyt jäsenvaltiot ovat jo sopineet tällaista pool and share-politiikasta. Toisin sanoen taloudelliset voimavarat saatetaan yhteen ja sitten ostetaan esimerkiksi rokotteita yhdessä. Tästä syntyy mittakaava etuja ja tähän suuntaan me haluamme liikkua. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Tornano. Monsieur le commissaire. Kiitoksia hyvä komission jäsenehdokas. Vapaakauppasopimukset tässä TTIP-sopimuksessa uhkaavat viedä Euroopan taloudelta viimeiset esteet, jotka amerikkalaiselta mm, ahneudelta meitä suojelevat. Tässä kyseessä ei ole vain taloudellinen, mutta myöskin elintarviketurvallisuus terveyteen ja terveyteen vaikuttava asia. Monet vuodet amerikkalaiset yritykset pyrkivät erilaisilla patenteilla liittyen GMO-tuotteisiin puuttumaan eurooppalaisiin elintarvikemarkkinoihin. Nämä ovat ristiriidassa meidän elintarvikesäännöstemme ja muiden säännöstemme kanssa. Euroopan unioni luo suuria vaatimuksia ja rajoituksia tuottajille, mutta mitä se voisi tehdä, Ähm, nyt emme uhraa kaikkia tämän vapaakaupan alttarille. Hyvä komission jäsen ehdokas, mitä voimme tehdä, ähm, kun kohtaamme tällaisen amerikkalaisen teollisuuden, joka ei ole yhtä varovainen turvallisuus vaatimuksessa kuin me. Kiitoksia. Minä olen oikeastaan vastannut kysymykseni jo aikaisemmin. Olen selkeästi esittänyt kantani jo oman ammattini pohjalta, mutta poliitikkona myös ja kansanterveydestä vastaavana. Sanon, että meidän standardejamme ei lasketa, ei niitä voida jättää huomiotta toisen osapuolen puolelta. Se on ihan selvää. Euroopan unionin standardit ovat korkeat, eikä niitä saa lähteä muuttamaan – meidän suuryritystemme on sopeuduttava näihin standardeihin ja tämä onkin antanut yrityksille mahdollisuuden olla maailman johtaja globaaleilla markkinoilla. Tämä on tavallaan auttanut meitä, koska maailmassa tiedetään, että meidän standardimme ovat niin korkeita, että voidaan viedä ilman ongelmia muihin maihin ja muut maat voivat tähän luottaa. Tämä on valtavan arvokas asia meidän yrityksillemme, eikä tätä voi jättää nyt huomiota Sanomme siis ihan selkeästi ei. Tämä on periaatteeni ja minä en lähde tästä joustamaan, se on ihan selvää. Grazie, adesso la parola. Kiitos. Seuraavaksi Mikko Lassik. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas tohtori Andrew Kaitis. Ihmisen kantasolututkimus ei ole tarjonnut mitään terapeuttista tulosta vuosikausiin. Ja vaikkakin tähän liittyy eettisiä juridisia kysymyksiä, niin EU edelleen rahoittaa projekteja, jossa kantasolututkimusta harjoitetaan. Lisäksi melkein kaksi miljoonaa Euroopan kansalaista on pyytänyt, että tämä tutkimus kiellettäisiin. Vanovas-aloitteesta. Ja komissio jätti tämän täysin huomiotta. Mikä teidän henkilökohtainen ja ammatillinen kantanne tähän asiaan on? Tuletteko te pyytämään riippumatonta tutkimusta, joka perustuisi niihin perusteettomiin lupauksiin, joita kantasolututkimuksesta on esitetty? Ja oletteko sitä mieltä, että aikuisten kantasoluihin liittyvät projektit, jos niistä voitaisiin löytää sitten menestyksekkäitä terapeuttisia käyttäjiä, voitaisiinko niitä tukea? Paljon kiitoksia tästä erittäin asiantuntevasta kysymyksestä. jaamme yhteisen ammattitaustan, jos ymmärsin oikein. Ja tässä ranskalaiset kollegat ovat ratkoneet ähm, genetiikan kysymyksiä. Näitä tuloksia voidaan käyttää hyväksi äh, hoidoissa. Tutkimuksissa on käynyt selkeästi esiin, minkälaisia eettisiä ongelmia on olemassa. Meidän täytyy olla erityisen varovaisia kaikissa eettisissä kysymyksissä. Toisaalta on totta, että ihmisten kantasolujen käyttö hoitotarkoituksiin, ainakin minun tuntemissani maissa, tulkitaan hyvin eri tavoin. Ihmiset lukevat niistä, he matkustavat kolmansiin maihin ja kohtaavat tämän ilmiön. Hoitotekniikat kuitenkin ovat sellaisia, että tieteellisin kriteerein perusteltuja hoitoja ei ole. Siksi meidän täytyykin tässä pohtia siitä, onko kyseessä terapeuttinen hoito. Meidän täytyy arvioida tilannetta. Liettuossa me olemme aivan tämän alan alussa. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Me tarvitsemme laajempia hoitoratkaisuja, mutta meidän täytyy tässä tehdä päätöksiä. Minä olen näiden hoitojen suhteen yhteyksissä kollegoihin, jotka niitä tutkivat ja uskon, että keskustelut tulevat olemaan tulevaisuudessa hyvin tärkeitä ja mielenkiintoisia. Kiitos sitten varapuheenjohtaja Pock. Yes, thank you, Chair. Uh, doctor... Kiitos puheenjohtaja. Tohtori Andri Kaitis. minä istun täällä, täällä ylhäällä, takananne. Kiitos. Mainitsitte alustuksessanne Ebolan ja meillä on 150 000 ihmistä, toisaalta jotka kuolee syöpää. Mainitsitte eri syövät, mutta esimerkiksi suolistosyövät ja myöskin haimasyöpä lisääntyy molempien sukupuolen osalta. Sanoitte, että meidän toimemme eivät ole riittäviä tähän mennessä. Missä määrin syöpä on teille painopistealue ja mitä haluatte tällä saralla tehdä? Kiitos. Kiitos. otitte esille hyvin kivuliaan aiheen, ei ainoastaan syöpä, vaan kaikki sydän- ja verisuonitaudit ja muut kliiniset taudit, ne johtavat siihen, että Euroopan väestö ikääntyy. 85 prosenttia akuuteista kronista taudeista liittyvät näihin ja se on valtaisa taakka meidän kansantalouksillemme ja kansalaisillemme. Jos me koettaisimme arvioida tätä taloudellisesta näkökulmasta, niin toteaisimme, että akuutit krooniset taudit ovat todellakin suuremman luokan asia. Tietenkin meillä on tieteellisiä keinoja, joilla voidaan tapauksia vähentää, esimerkiksi ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen, erityisesti syövän tapauksessa on ratkaisu, ja sitä tulisi noudattaa. Mikä osa kansasta käy esimerkiksi paksu- ja peräsuolisyövän seulonnoissa? Ei kovinkaan moni. Olen puhunut myöskin onkologisen teknologian asiantuntijoiden kanssa ja he ovat sanoneet, että me voisimme erilaisten kännykkäsovellusten kautta informoida ihmisiä. Meillä voisi olla ennaltaehkäiseviä ohjelmia ja ihmiset tietäisivät, että heillä on mahdollisuuksia äh, saada eri, osallistua seulontoihin, käydä terveyskeskuksissa. Eli on mahdollista tehdä ennaltaehkäisystä mukaanottavampaa. Syövän tapauksessa tämä on hyvin hankala kysymys, koska sitten kun ennaltaehkäisy ei toimi, niin täytyy ryhtyä hoitotoimenpiteisiin ja sillä on omat seuraamuksensa. Ja samalla on monia eri tapoja, joilla me voimme mahdollistaa ihmisten tiedonsaannin. He voivat saada tätä tietoa television kautta, kännykkäsovellusten kautta, internetin välityksellä. Usein katson Euronews-kanavaa ja siellä annetaan paljonkin tietoa Euroopan säästä, mutta siellä ei koskaan kierretä, kerrota siitä, että kuinka haitallista aurinko saattaa terveydelle olla. Sitten de, de Mesmaker. Kiitos paljon. Komission jäsen ehdokus Puolueelleni on tärkeää, että Euroopan unioni yhdessä jäsenvaltioiden kanssa pyrkii huolehtimaan terveydenhoidosta, joka on korkealaatuista, johon päästään, joka perustuu tietoon. Ja tiedepohja, se, että toimitaan tutkimustulosten pohjalta. Pidättekö tätä suuntaviivana teillekin? Joissain maissa tunnustetaan jonkinlaiset vaihtoehtoiset hoidot – toiset eivät. Miten te suhtaudutte tähän kysymykseen? Olisiko mahdollista, että sitä tunnustetaan tai ei tunnusteta tällaisia hoitoja kuuluisi jäsenvaltioiden piiriin? Palaisin luvallanne vielä siihen, että miten päätetään lääkkeistä, lääkeaineista, että nyt on siirretty toimivaltaa teollisuuskysymyksistä vastaavalle pääosastolle. Miten tämä vaikuttaa? Mitkä kaikki kysymykset tulevat nyt siirtymään toiselle pääosastolle? Kiitos. Vastauksena tähän toiseen kysymykseen voin pyrin varmistamaan sen, että terveys on kaikilla aloilla ensimmäisenä. Andrika Tosborowska Mimiska komissiossa kehityksestä vastaava komissio jäsen. Kaikki me tulemme tarkastelemaan terveys asioita omilla aloillamme ja pidämme ne korkealla virastoihin liittyen. Tämä tulee olemaan päätös, jota minun täytyy toimeenpanna. Mitä tulee sitten vaihtoehtoisiin hoitoihin, niiden tunnustamisen luonnollisesti tämä on jäsenmaiden toimivallan alaa. Jäsenmaat ottavat askelia eteenpäin. Minun oman maani on pyrkinyt luomaan työryhmän ja lakialoitteen, joka käsittelee vaihtoehtoisten hoitojen tunnustamista, sillä tässä myöskin on kyseessä ihmisten terveys ja tähän liittyy luotettavuuskysymyksiä ja rahoituskysymyksiä. Tiettyjä askelia on siis tällä alalla otettu. Voimme jakaa parhaita käytänteitä ja pyrkiä säätelemään näitä kysymyksiä. Uskon, että me tulemme keskustelemaan kansallisten hallitusten edustajien kanssa – parhaiden käytänteiden vaihtamisesta. Kiitos sitten Meisner. Mr. Andriakakis, here my, <laughs> my question goes to... Olen täällä, herra Andriakakis. Komission jäsenenä, toimitteko sen puolesta, että transseksuaalisia ei voida enää luokitella – sairaiksi ja voidaanko huolehtia siitä, että terveydenhoitoa annetaan transseksuaaleille tarpeen mukaan ja miten se otetaan huomioon komission politiikassa. Kiitos. Kiitos. Jälleen kerran tämä kysymys liittyy ihmisoikeuksiin minun on painotettava sitä, että ensimmäinen artikla perusoikeuskirjassa on erittäin hyvä artikla. Siinä puhutaan ihmisarvosta ja siitä, että sitä ei tule vahingoittaa. Ja että jokaisella, jokaisen täytyy ottaa ihmisarvo huomioon. Eli me emme voi sallia minkäänlaista syrjintää emmekä erityisesti terveydenhuollon alalla. Kun me puhumme terveyspalveluista, niin meidän on todellakin perustaa toimintamme ihmisterveyden suojelemiseen. Hippokrateksen valaa ja muut valat, joita muut ammattikunnat kunnioittavat, niissä kaikissa painotetaan sama asia, Eli minun vastaukseni on hyvin yksinkertainen. Tietenkin jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisista terveysjärjestelmistään ja niiden täytyy täytäntöönpanna täysin mitoin ihmisoikeusvaatimuksia. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Lidia Centra Rodriguez. Obrigada, presidente. En portugués. A causa da troika... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Etelä-Euroopan maat, erityisesti Kreikassa, ovat tilanteessa, jossa terveydenhuoltopalvelut ja lääkkeet eivät ole enää kaikille saatavilla. Tällainen tilanne on nykyisin todellisuutta. Mitä tekisitte tämän tilanteen muuttamiseksi? Toinen kysymys. Aiotteko tehdä jotakin, jotta voitaisiin kieltää tai ainakin rajoittaa terveydelle haitallisia seikkoja? Tiesa pasakius, jeigu aš gerai supratau klausimą dėl... Kiitos. En ole varma, ymmärsinkin kysymyksen. Sanoitte jotain syanidista, niinkö? tarvitsisin vähän tuohon nyt kontekstia. Mutta ihan ensimmäiseen kysymykseen kuitenkin voin vastata terveydenhuoltoon julkisena palveluna versus yksityistäminen. Kysymyksenne todella jäsenvaltioissa säästetään kovasti tällä hetkellä ja säästöjä tehdään liian mekaanisesti. Se on totta liian kovasti on leikattu tutkimatta kunnolla, mitä budjetin leikkaukset tarkoittavat sille, että kaikki saavat pääsyn terveydenhoitoon, että saadaan kunnollista terveydenhoitoa. Vaikutukset ovat todella ikävät. Ja mitä tulee koko terveydenhoitojärjestelmän tehokkuuteen ja kestävyyteen, niin eurooppalaisen ohjausjakson kautta meillä on mahdollisuus antaa jäsenvaltioille ihan erityisiä suosituksia erityisille aloille. Joten tässä on arvioitava ensin menetelmiä, jotta voidaan sanoa, että kaikissa jäsenvaltioissa arvioidaan saman menetelmän pohjalta, jotta tietoja voidaan vertailla. Mutta kun on kyse yleisestä pääsystä terveyspalveluihin, niin on kyllä aivan selvää, että tässä on viitattava e-terveyteen, sähköisten keinojen tehokkaaseen käyttöön. Perusterveydenhoidon on oltava tässä ihan etunenässä lääkäreiden, sairaanhoitajien, jotka joutuvat tekemään tässä totta kai yhteistyötä. Grazie, adesso la parola. Kiitos. Sitten varapuheenjohtaja Javor. President, Mr. Andrew Kaites. Kiitos puheenjohtaja. Herra Andrew Kaites, olen täällä takana. Minusta on mukavampikin olla kasvokkain. Haluaisin palata muuntogeenisiin organismeihin. Uuden ehdotetun lainsäädännön mukaan rajat ylittävä saastuminen siitä tulee entistäkin tärkeämpi asia tämän uuden ehdotuksen myötä ja haluaisin tietää, tuletteko te Euroopan parlamentin pyyntöjen mukaan vaatimaan sitä, että meillä olisi saastumisen vastaisia rajat ylittäviä toimia, jotka olisivat pakottavia, pakollisia ja jolla varmistettaisiin se, että saastuttaja maksaa, jos vahinkoa syntyy ja että yksikään muuntogeeninen organismivaltio ei voi pitää kiinni GMO-vapaasta statuksestaan, jos kaikki ympäröivät jäsenvaltiot sitä vastustavat. Ačiū. Iš ties e, visiškai akivaizdu. Kiitoksia. On aivan selvää, että jos yksi maa antaa viljelijöiden viljellä muuntogeenisiä viljoja ja toinen maa ei näin tee, ja jos nämä viljat kasvavat 30 kilometriä rajalta luonnollisesti, ne voivat tuulen mukana levitä toiseen jäsenmaahan, ja tämä aiheuttaa lajien sekoittumista ja vaikuttaa lajeihin. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Tässä on monia toimijoita mukana, keskusteluja. Täytyy keskittää siihen, kuinka me voimme suojella jäsenmaita tällaiselta rajat ylittävältä leviämiseltä. Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää. Meillä on rajat ylittävä tämän terveydenhuollon direktiivi, joten luonnollisesti meidän pitäisi pyrkiä tässä ratkaisemaan sama asia. Kuka tahansa voi nähdä, että kyseessä on hyvin vakava asia. En voi anna antaa tässä erityistä lupausta liittyen siihen, pitäisikö näiden toimien olla pakollisia vai vapaaehtoisia, mutta lupaan, että tulen todella käsittelemään tätä asiaa kanssanne. Minun täytyy analysoida kaikki mekanismit, jotka vaikuttavat tähän asiaan, mutta luonnollisesti jäsenmaiden kantoja täytyy myöskin kunnioittaa. Naapurimaiden täytyy pyrkiä löytämään ratkaisu. Mitä tulee erityistoimiin, meidän täytyy luonnollisesti käsitellä niitä ja arvioida koko prosessi. Grazie. Adesso la parola alla... Kiitos. Seuraavaksi Sommer. Kiitos paljon puheenjohtaja. Herra Andrikaites, Sanko pääosasto on olen täällä ollut hyvin paternalistinen. Se haluaa suojella kuluttajaa omalta itseltään. Tämä ei koske ainoastaan alkoholia ja tupakkaa, mutta myös elintarvikkeita. Ja tässä voisin ottaa esiin tuon terveysväittämäasetuksen, jossa puhutaan siitä, ettei saa mainostaa sellaisia tuotteita, jotka komission mielestä ovat epäterveellisiä – Kuitenkin tämä on ristiriidassa näiden tieteellisen pohjan kanssa. Kyse ei ole niinkään siitä, että jokin elintarvike on terveydelle haitallinen, vaan katsottava, miten paljon syödään kaikkea päivän aikana. Jos ajatellaan elintarvikkeiden merkintää, niin haluaisin kysyä, otatteko nämä ravintoprofiiliesitykset takaisin? Ne eivät ole teknisesti toteutettavissa – Ja tässä yhteydessä haluaisin tuoda esiin kysymyksen, joka on tärkeä, eli miten hyvin teistä kansalainen voi itse päättää järkevästi omista asioistaan kuluttajana? Tiesą pasakius, nieko nėra lengviau. Kiitos. No, totuuden nimissä mikään ei ole helpompaa kuin lupauksen tekeminen ja kerta toisensa jälkeen, mutta se olisi hyvin vastuuton tapa toimia. Minun mielestäni on parempi tehdä vähemmän, mutta paremmin. Minun tapauksessani, kun otetaan huomioon se, että olen aloittamassa työtäni tilanteessa, jossa on niin monia asioita ja ongelmia käsiteltävänä, niin minun on myönnettävä, että kaikki asiat, jotka liittyvät elintarvikkeiden merkintöihin, ne ovat hyvin monimutkaisia asioita, kun puhutaan suolasta, sokerista, hapoista, kaloreista. Merkinnät ovat hyvin erilaisia ja myös ruokavaliot ovat hyvin erilaisia. Ja jos potilas menee lääkärin luo, lääkäri voi antaa ammatillista neuvontaa mutta sitten loppujen lopuksi kuluttaja eli potilas itse valitsee, mitkä tuotteet hän ostaa. Tämä asia on hyvin monimutkainen asia, enkä ole sitä mieltä, että voisin tarjota parasta mahdollista ratkaisua. Siitä täytyy keskustella. Tämä ala on sellainen, että mielipiteet eriävät laajasti, eikä ole sattumaa, että komissio on tämän asian kanssa hieman jälkijunassa. Aivan ensimmäiseksi tarvitsen hieman aikaa, jotta saan kokonaiskuvan siitä, mitkä ratkaisut ovat parempia kuin toiset. Tulen palaamaan tähän asiaan, koska tämä asia täytyy ratkaista, mutta se, että antaisin teille vastauksen nyt, niin se olisi vastuutonta. Grazie. Adesso... Kiitos. Seuraavaksi varapuheenjohtaja Panjo. Hyvä komission jäsen ehdokas, minä palaisin Ähm, muutogeenisiin organismeihin mennä hiukan pidemmälle. Äh, tässä äsken Freder Heisille esitetyssä vastauksessa sanotte, että jos teidät valitaan, te tulette tarttumaan tähän pakettiin marraskuussa ja kunnioittamaan toissijaisuusperiaatetta, ettekä halua tässä törmätä jäsenmaihin. Meitä on täällä ympäristövaliokunnassa Euroopan unionissa melko monia, jotka olemme sitä mieltä, että kyllä Eurooppa-neuvoston yhteistä kantaa pitäisi parantaa ja vahvistaa. Voisimmeko saada teidän kantanne tukeanne tähän ähm, neuvoston kannan vahvistamiseen. Tässä 18 jäsenmaata vastustaa muutogeenisten organismien viljelyä, mutta äh, hiljattain tietynlaista painostusta on tehty, ähm, jotta tämä kielto äh, lista ei olisi liian vaikuttava. Äh, oletteko te meidän kannallamme, että meidän pitäisi olla tarkka kieltolista? lista? jotta voisimme ryhtyä myöskin toimiin, jotka välttävät muuntogeenisten organismien leviämisen naapuriviljelimille. Ja myöskin tässä haluaisin puuttua näihin viljelijöihin, jotka ovat tällaisen leviämisen uhreina olleet. Tämä on myöskin eurooppalaisen elintarviketurvallisuuden kysymys. Haluaisin tietää, haluatteko tätä kantaanne vahvistaa? Prisipažinsiu, kad asmeniškai minä myönnän kyllä, että henkilökohtaisesti ymmärrän näitä kantoja kovasti. Kyse on läisyysperiaatteesta ensinnäkin, kun jäsenvaltiot voivat riippumattomasti käyttää tätä periaatetta, kun on kyse näinkin hankalasta kysymyksestä kuin muuntogeenisistä viljelmistä, niin on aivan selvää, että tässäkin subsidiariteettiperiaatetta on kunnioitettava. Jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus itse tehdä päätöksiä. Kuitenkin komissiollakin on tässä oma sanansa sanottavana. Tämä on vähän epätavallinen tavallaan yhteen törmäys tässä, kun ajatellaan komission kantaa versus jäsenvaltioiden kantaa. Mutta sitten rajat ylittävästä tilanteesta vielä. Siinä yhteydessä on voitava analysoida, enkä pystynyt ihan sanomaan, minkälaisia korvausmenetelmiä tässä mahdollisesti olisi käytössä. Totta kai olette oikeassa, tähän pitää syvällisemmin peru- perehtyä ja olen valmis keskustelemaan kanssanne syvällisemminkin. Mitään tulee elintarvikeviranomaisen EFSAn riippumattomuuteen, niin toistaisin vielä sen, että avoimuus ja valvonta ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, joista on puhuttava. Kiitos. Seuraavaksi James Nicholson. Uh, thank you very much. Uh, Kiitos komission jäsenehdokas. Nyt kun me istumme täällä, niin seitsemäs kierros neuvotteluista Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat ja yksi kiistanalaisin aihe liittyy elintarvikestandardien harmonisointiin ja se liittyy melkeinpä jokaiseen maatalouskauppa sopimukseen. Meidän täytyy pitää kiinni korkeista standardeista maailmasta ja näitä näihin näitä standardeja eivät ulkoiset viljelijät saavuta. Ja jos teistä tulee elintarvike- ja terveyskomission jäsen, niin miten te näette roolinne sen varmistamisessa, että elintarvikestandardeja ei alenneta ja että paikallisia tuottajia suojellaan nyt ja tulevaisuudessa? Dėkoju už klausimą, į kurį aš manau, kad jau. Kiitoksia kysymyksestänne. Uskoakseni olen vastannut siihen jo osittain. Minä voin täällä luvata, että minä en tule suostumaan siihen, että elintarvikestandardeja, elintarviketurvallisuusstandardeja tai lääketieteellisiä standardeja lasketaan Euroopassa – mielestäni mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Kompromissille ei tässä ole mahdollisuutta. Tämä liittyy hyvin suureen määrään eri seikkoja, jotka vaikuttavat kuluttajien terveyteen, lastemme tulevaisuuteen. Me olemme vastuussa tulevaisuuden sukupolvista, jotka 30 vuoden päästä tulevat johtoon, niin myöskin me olemme elintarvikesektorista vastuussa. Se on hyvin suuri ja tuottaa hyvin paljon lisäarvoa Euroopan unionissa. Tässä kysymys on elintarviketurvallisuudesta ja sehän on kulma kivi meille. Komission kanta on hyvin selkeä. Standardeja ei saa laskea tai meidän turvallisuusstandardejamme uudelleen arvioida. Kiitos. Seuraavana kollega Huittema. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen ehdokas. Tällä hetkellä Euroopassa suhtaudutaan hyvin kielteisesti muuntogeenisiin kasveihin ja tämä haittaa innovaatiota maatalouden sektorilla. Siitä voisi olla paljon hyötyä niin, että käytettäisiin torjunta-aineita esimerkiksi vähän vähemmän. Alankomassa yl- yliopistossa on esimerkiksi siis Genesis-järjestelmän kautta vähennetty perunaan kohdistuvan taudin osalta torjunta-aineiden käyttöä. EFSA on jo tehnyt tutkimusta vuonna 2012 ja sanonut, että siis Genesis on yhtä turvallinen kuin perinteinen kasvinjalostusjärjestelmä. Oletteko samaa mieltä siitä, että nyt hyvin tunteenomaisesti – suhtauduta näihin aiheisiin eikä suhtauduta avoimesti uuteen teknologiaan. Oletteko sitä mieltä, että uuteen kasvin jalostusjärjestelmään pitäisi suhtautua avoimesti, jotta voidaan vähentää esimerkiksi maatalouden ympäristövaikutuksia? Siis Genesis voitaisiin jättää direktiivin ulkopuolelle GMOiden osalta, jotta tätä uutta lupavaa tekniikkaa voisivat viljelijät käyttää. Kiitos. Tiesą pasakius, e, neturiu pakankamai. Suoraan sanottuna minä en ole geeniteknologisissa kysymyksissä kyllin pätevä, mitä tulee erilaiseen geenimuunteluun 300 vuoden aikana valinta on ohjannut luonnollisesti ähm, toimintaa niin, että kaikkein vahvimmat lajit ovat äh, säilyneet. Näinhän tapahtuu myöskin eläinten kohdalla. Esimerkiksi viisi tai 400 vuotta sitten, neljä viiden vuoden sadan vuoden aikana eri eläinlajit ovat näin kehittyneet. Minä en ole tässä asiantuntija ja tässä me tarvitsemme hyvin vahvaa tieteellistä näyttöä ja tämän tieteellisen tiedon arviointia. Kaikki kokeet, joita tehdään luonnon kanssa, koskettavat eettisiä kysymyksiä ja turvallisuuskysymyksiä. Minä olen avoin uusille teknologioille ja innovaatioille, mutta ne täytyy pohjata tarkalle tieteelliselle tutkimukselle. Forenza. Kiitos sitten Forenza. Ente. Parlare di tutela della... Kiitos puheenjohtaja. Kun puhumme terveyden suojelusta, se tarkoittaa myös sitä, että meidän täytyy suojella työntekijöitä, aivan erityisesti teollisuus, teollisuudessa työskentelevistä työntekijöistä. Tarantossa on yksi suurin terästehtaista ja sieltä on saatu aika sokeraavia numerotietoja työntekijöiden kuolemista. Äh, ja vuonna 2012 komissio avasi rikkomusmenettelyn Italian valtiota vastaan, mutta se ei johtanut yhtikäs mihinkään. Eli haluaisin tietää, minkälaisia aloitteita te aiotte tehdä, että varmistetaan se, että asianmukaisella tavalla suojellaan ympäristöä ja työntekijöiden terveystä ja tuleeko uudenlaisia menettelyjä, sanktioita, joita voidaan käyttää, jotta työntekijöitä suojellaan sekä julkisissa että yksityisissä tehtaissa, jotta todellakin varmistetaan se, että kansalaisten ja työntekijöiden terveyttä suojellaan ja että korvauksia maksetaan, jos niihin on, on sijaa. Iškeltas klausimas yra aktualus ne tik Italijai. Tämä kysymys, jonka toitte esiin, on tärkeä ei vain Italian suhteen, mutta monissa muissakin jäsenmaissa. työ, turvallisuuden ja terveyden alalla meidän täytyy analysoida työolosuhteita ja niiden vaikutusta terveyteen. Tietääkseni jäsenmaissa tällaisia asiantuntija-arvioijia ei ole tarpeeksi. Ja tämän lisäksi meillä tulee olla myöskin sellaisia työsopimuksia, jotka ottavat huomioon työsuojeluseikat. Tähänhän vaikuttavat hyvin monet mekanismit. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä periaatteet ja jäsenmaiden täytyy niitä kunnioittaa. Meidän täytyy luonnollisesti ottaa huomioon myöskin jäsenmaiden kompetenssi, mutta meillä on tämän lisäksi seurantajärjestelmä ja rikkomusmenettelymahdollisuus. Terveydenalalla minä olisin erittäin tiukka, sillä muutoin en oman ammattini periaatteita kunnioittaisi. On aivan selvää, että me voimme tässä tarkastella yksityiskohtaisesti näitä kysymyksiä. En tätä italialaista erityistapausta tunne, mutta voin vakuuttaa, että tämä asia yleisesti on minulle hyvin tärkeä. Kiitos. Sitten Lovin. <clears throat> Thank you very much. Eh, jag ska prata Kiitos paljon. Puhun ruotsia ja istun täällä. Maailman terveysjärjestö on tunnistanut antibioottiresistenssin yhdeksi kolmanneksi suurimmaksi uhkaksi kansanterveyttä vastaan. Meidän pitää olla tarkkana tulevaisuudessa, ettei normaali virtsatietulehdus voi johtaa kuolemaan. Tulette olemaan vastuussa toimintaohjelmasta, joka lähti liikkeelle vuonna 2011, jossa toimitaan antibioottiresistenssiä vastaan. Mutta tässä pitää puuttua ei ainoastaan toimintaohjelman kautta, vaan ihan syihin. Maailmassa syötetään enemmän antibiootteja eläimille kuin ihmispotilaille – Eroavaisuudet antibioottien käytössä ovat suuret. Italiassa ja Kyproksella käytetään 30 prosenttia enemmän antibiootteja eläimillä kuin Ruotsissa ja Tanskassa käytetään myös hyvin paljon enemmän. 90 prosenttia sijoista Tanskassa kantavat tällaisia moniresistenttiä bakteereja, jotka ovat jo johtaneet ihmisten kuolemiin. Miten huolehditte siitä, että eläinten kasvattajat pitävät kiinni kaikista säännöistä, jotka eläimet voisivat paremmin ja saammeko nyt uutta pontta myös eläinterveysasioihin, jota olemme ajaneet parlamentissa monet kerrat. Kiitos. Kadangi klausimas iš dviejų dalių, antimikrobinis atsparumas ir... Tässä oli kaksikin kysymystä, antibioottiresistenssi ja eläinten hyvinvointi, eli lähden liikkeelle tästä resistenssikysymyksestä. Tänä päivänä eläinlääketieteessä käytetään paljon antibiootteja, mutta meillä on kuitenkin sääntöjä, joiden mukaan antibiootteja ei saa käyttää käyttää esimerkiksi ennaltaehkäisyyn tai eläinten lihottamiseen. Niitä voidaan käyttää ainoastaan, jos eläin on sairas. Ja tätä täytyy tiukasti valvoa. Siis sitä tulee käyttää ainoastaan tautien parantamiseen. Jos me puhumme antibioottiresistenssistä ja ihmisistä, no minun täytyy vahvistaa antibioottien käytön valvontaa kaikissa kansanterveysjärjestelmässä, koska meillä on sairaalainfektiot, jossa kuoleman, kuolemien määrä on huikealla tasolla. 40 000 ihmistä kuolee vuosittain Euroopassa sairaalabakteereihin. Eli meillä on tiukkoja sääntöjä, joita on täytäntöön kaikissa sairaaloissa ja tämä on tärkeää. Jos me tarkastelemme kansanterveysjärjestelmiemme sietokykyä, niin meidän olisi ensisijaisesti tarkastella antibioottiresistenssitoimintasuunnitelmia ja meidän on arvioitava kaikkia näitä toimia. Sitten eläinlääketieteessä antibioottien käyttö ja antibioottien käyttö ihmisten terveydessä. Tämä on valtaisa kysymys. Lääketieteen ammattilaisena tiedän, että tämä on asia, johon en voi kahdessa minuutissa vastata, mutta jos nyt puhutaan esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin puiteasiakirja, Tämä on tärkeä asia, josta täytyy keskustella yksityiskohtaisemmin. En halua tässä nyt antaa lupauksia siitä, mitä voidaan tehdä, mutta voin jo tässä vaiheessa sanoa, että tämä täytyy analysoida yksityiskohtaisesti ja täytyy löytää ratkaisuja. Kiitos sitten Baltso. Kiitoksia. Kansanterveys- ja elintarvikepolitiikka Euroopan unionissa kattaa koko tuotantoketjun. Tämä koskee myöskin muutogeenisiä organismeja. Euroopan unionissa direktiivien tulee perustua, mille ne tulee perustua, sisämarkkinoille vai ympäristön suojelulle. Kumpi näistä on tärkeämpi? Kumpi meille on prioriteetti? Vain toinen voi olla kaikkein tärkein näistä kahdesta. Sitten toinen kysymys. Euroopan sosiaali- ja talouskomitea kehittäjä on sanonut seuraavaa. Ei muuntogeenisen tekniikan käyttäminen kestävään ja tuottavaan viljelyyn on jotakin, mikä voi tehdä Euroopan unionista johtavan markkinatoimijan tässä mukana eivät ole muuntogeeniset organismit. Kumpaa kantaa te kannatatte? Sitä, jonka juuri hetken sitten kuulitte kollegalta vai tätä toista? Dovanokit, galbūt aš ne visai supratau klausimo kontekstą, bet. Minä pahoittelen, mutta en ehkä ymmärtänyt kysymyksen kontekstia riittävästi, mutta yritän vastata tähän. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kuvata sitä puolta asiasta, jota itse edustan. Jos me otamme huomioon ilmastonmuutoksen tänään, ja jos me otamme huomioon jännitteet, joita ekologisessa ympäristössä on, jos me otamme huomioon biologisen monimuotoisuuden huonontumisen, niin kaikkialla maailmassa me näemme näiden vaikutuksen ihmisten terveyteen. Osallistuin WHOn yleiskokoukseen. Siellä analysoitiin suhteita ihmisterveyden ja ilmastonmuutoksen välillä – me elämme hyvin erityisessä ympäristössä tänä päivänä. Ja mikä sitten voi, mikä tästä on tärkeämpi? Vastaus on yksinkertainen. Ympäristön suojelu on tärkeämpi, koska ilman sitä me emme pysy hengissä. Meidän täytyy olla hyvin herkkiä ja valppaita ympäristömme suhteen. Ja kun me puhumme kaikenlaisista maatalous, maatalouden muodoista, luomuviljelystä, niiden täytyy myöskin löytää oma paikkansa markkinoilta. Me emme voi puhua yksin oman tehomaan taloudesta, jossa käytetään paljon tuholaismyrkkyjä ja geneettisesti muunneltuja organismeja. Kaikkea tätä täytyy tutkia. Jos meidän täytyisi tuoda markkinoille esimerkiksi kouluihin luomutuotteita, No se olisi hyvin jalo tehtävä. Ja minun mielestäni tämä kuuluu jäsenvaltioille, eli minä en kovin selkeästi voisi teille kertoa kummalle puolelle kuuluu. Merci. hei. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Olen täällä, aivan edessänne. Elintarvikkeiden tuhlaus on hyvin suurta Euroopassa. Sitä pitäisi kehitellä talouden syklin nimissä. Kuinka te voitte komission jäsenenä tähän elintarvikkeiden tuhlaukseen puuttua? Elintarviketuhlauksen kohdalla olisitteko te valmis tukemaan eurooppalaista toimintaa, jossa tuottajilta kerätään tuotteita ja niitä jaetaan hyvän tekeväisyyteen, hedelmiä, vihanneksia ja muitakin ei pilaantuvia kulutuskelpoisia tuotteita. Sitten toinen kysymys, nämä hormonharitsijat ovat sekä ympäristölle että kansalaisille terve, terveellinen uhka. Terve, elintarviketurvallisuudesta vastaavana komission jäsenenä, tulisitteko te toimimaan tässä asiassa? Taip, dėl endokrinių disruptorių aš jau minėjau. Sanoisin ensin, että hormonihäiritsijöistä jo puhuinkin aikaisemmin. Tässä yhteydessä on huolehdittava kunnollisista kriteereistä, joiden pohjalta voidaan arvioida hormonihäiritsijöitä, jotta tiedetään, onko haittaa ympäristölle ja terveydelle. Tämän olen selkeästi sanonut. Ja sitten sitten, jos ajatellaan ruokahävikkiä, katsokaa tätä pulloa tässä. Tässäkin on tällainen parasta ennen päivämäärä. Tämä ei ole minulle nyt ihan selvää. Voidaanko tätä juoda vielä seuraavana päivänä tämän päivämäärän jälkeen. Eli terveellä ihmisjärjellä voidaan kai ajatella, että se on vielä juotava, eikä sitä tarvitse heti heittää pois. Ja tämä nähdään nyt monien tuotteiden osalta, kun katsotaan näitä viimeisiä myyntipäiviä parasta ennen merkintöjä. Ja samalla tiedetään, että asia on ehkä vielä nautittavissa tämän päivämäärän jälkeen. Kaikkea ei saa heittää pois. Omassa maassani on tällaisia elintarvikepankkeja, joita voidaan toki perustaa – tuottajien kanssa voidaan olla yhteistyössä niin, ettei niin monia elintarvikkeita heitetä enää pois. Järkevät ihmiset pystyvät totta kai järkevästi toimimaan ja meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta tätä ongelmaa rajataan mahdollisuuksien mukaan. Kiitos. Seuraavaksi Wilmot. Thanks very much. Kiitos ja tervetuloa. Viime joulukuussa komissio laati raportin alkuperämaa nimityksistä liha- ja jalostetuotteissa ja haluttiin yksi merkintä, mutta se oli liian kallista ja tämä perustui teollisuuden itsearviointiin. Kuluttajatutkimus Ranskasta osoittaa sen, että alkuperämerkinnät esimerkiksi Bolognese kastikkeen kohdalla maksaa alle yhden sentin. On selvää, että kuluttajat haluavat tietoa siitä, mistä lihaa tulee, aivan erityisesti hevosen lihaskandaalin jälkeen. Siitähän on kulunut vasta vuosi. Eli aiotteko tehdä ehdotuksia alkuperänimistysten suhteen lihatuotteiden kohdalla sitten myöskin alkoholituotteissa meidän täytyisi antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä terveellisiä valintoja, esimerkiksi kuinka paljon äh, kaloreita alkoholijuomassa on, milloin tällainen raportti on odotettavissa ja milloin alkoholi saatetaan samojen muiden, äh, samojen sääntöjen puitteisiin kuin muutkin juomat. Ja sitten nämä ravintoprofiilit, niistähän sovittiin parlamentin ja neuvoston kanssa yhteistyössä vuonna 2006 ja me edelleen odotamme tietoa komissiolta. Kiitos. dėl, dėl maisto e, verčių aprašų. Iš ties, e, kad... Kiitos. Ravintoprofiileista. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, joka liittyy eri ruokavalioihin, eri perinteisiin eri maissa. Joissain maissa suolaa leivässä, joissain maissa – juustoa, Joissain maissa pidetään savustettua kinkkua esimerkiksi parempana. Siinä on melko paljon silloin suolaa ja tämä on hyvin monimutkainen asiakokonaisuus ja siksi kai komissio tässä käyttää melko paljon aikaa ja pitää hankalana tämän kysymyksen ratkaisemista. Minun täytyy tutkia tätä vähän yksityiskohtaisemmin vielä. Sitten alkoholijuomien kalorimäärien merkitseminen. En tiedä, miksi alkoholilla on poikkeus tässä. Alkoholin tuottajat merkitsevät esimerkiksi tuotantovuoden sellaisia asioita, joista on heille etua, mutta kaloreita ei siinä mainita. Pullon kyljessä ja kalorimäärä on melko merkittävä alkoholissa ja tämä on asia, josta on keskusteltava. Ja sitten tuo ensimmäinen kysymys. Voisitteko vielä toistaa sen? of meat in... Eli lihan alkuperämaa jalostetuissa tuotteissa. Eh, niin, tiedän, että ennen kuulemistilaisuutta olin hyvin läheisessä yhteistyössä asiantuntijan kanssa tutustuin näihin tietoihin ja on totta, että kuluttajiamme kiinnostaa saada tietää, mistä maasta liha on peräisin. Meidän on tutkittava sitä, mitä kustannuksia syntyisi, kuka ne maksaa, mutta toki meidän on palattava tuohon kysymykseen. Inge. Kiitos sitten kollega Görling. Thank you. Kiitos. Haluaisin palata hormonihäiritsijä kysymykseen, enkä pyytele tätä anteeksi, koska se on hyvin korkealla tämän valiokunnan prioriteettilistalla, emmekä teiltä kuulleet juurikaan, miten te tähän aiotte suhtautua. Olette vain sanonut, että tarkastelette näitä kriteerejä. Eli jos voisin esittää aivan erityisen kysymyksen Voisitteko vahvistaa, että yksi kriteeristö kehitetään, jotta voidaan identifioida ne sellaiset aineet, joissa hormonihäiriöitä on. Ja voitteko vahvistaa myöskin, että lainsäädäntöehdotuksessa otettaisiin huomioon myöskin altistuminen ja nämä haitta-aineet silloin, kun näitä hormoni, hormonihäiritsijöitä sisältäviä tuotteita joku joutuu käsittelemään? Susipažinęs su medžiaga, kuri yra susijusi su endokriniu destruktoriu. Kun tunnen tämän kysymyksen paremmin, kun sain э, tietoa ja materiaalia liittyen hormonihäiritsijöihin. Sain tietää, kuinka laaja kysymys on. Tämä liittyy pakkausmateriaaleihin, kosmetiikkaan ja muihin äh, materiaaleihin, joita käytetään eläinlääketieteen alalla esimerkiksi ja muilla aloilla. Kyseessä on siis hyvin monitahoinen kysymys. Ja tutkimus, jota nyt tällä hetkellä tehdään, kattaa hyvin laajan kentän lista lopullisista kriteereistä, tulee laatia niin, että se ottaa kaikki eri ulottuvuudet huomioon. Minun täytyy tässä kuulla asiantuntijoita. Ja olen valmis palaamaan tähän asiaan, kun tunnen sen paremmin. Minulta olisi vastuutonta nyt vastata ennen kuin olen päässyt käsittelemään syvällisesti tätä kysymystä. näillä hormonihäiritseillä on hyvin monimuotoisia muotoja ja niitä on erittäin paljon. Uh, reading answers of your questionnaire from the European Parliament. Kiitos. Kun luin vastauksianne, niin olin iloinen nähdessäni, että yksi prioriteetti on saada kestävämpiä, innovatiivisempia terveydenhoitojärjestelmiä, jotta voidaan antaa tehokasta terveydenhoitoa kestävällä tapaa. Kun puhutaan järjestelmän kestävyydestä, niin se liittyy pitkälti budjettiin ja innovatiivisen lääketieteen hintoihin, mutta innovatiiviset hoidot kuitenkin parantavat hoitotuloksia. Tätä kautta saadaan kuitenkin etuja ja tavallaan säästöä myös terveydenhoitojärjestelmälle ja muita etuja. Kuitenkin eriarvoisuus hoidon saamisessa on tärkeä keskustelu monissa Euroopan maissa, omassa maassani myös. Miten pyritte huolehtimaan siitä, että riittävästi otetaan huomioon Euroopan ohjausjakson suosituksissa se, mitä tuloksia terveydenhoidosta halutaan, miten haluatte huolehtia siitä, että kaikilla potilailla on samanlainen mahdollisuus päästä hoitoon? Kiitos. Innovatiivios gydymo technologijos. Innovatiiviset eh, hoidot, eh, hoitoteknologiat eh, tulee arvioida käyttämällä niitä metodeja, joita käytetään innovaatioiden arvioimisessa. Luonnollisesti innovaatioilla on hintansa ja meidän täytyy tässä kysyä teollisuudelta, miksi se hinnoittelee innovaatiot näin kalliiksi. Mutta meidän täytyy sitoutua innovaatioiden arviointiin. Meillähän on tällaisia tahoja jäsenmaissa, mutta ongelma on siinä, että meillä ei ole yhtenäistä arviointijärjestelmää eikä metodologiaa esimerkiksi Liettuassa ja Espanjassa. Meidän täytyy sopia näistä arviointitavoista. Nyt tällä hetkellä eroja on olemassa ja ne ovat hyvin suuria. Luonnollisesti taloudellisessa mielessä meillä on hyvin erilaisia lääketeollisuuden rahoitustilanteita. Käytännön kokemuksesta voin sanoa, että säästöjä voidaan tehdä, kun rinnakkaislääketuotteiden säätely on tehokkaampaa. Voimme miljoonia euroja, kymmeniä miljoonia säästää ja voimme sitten tämän säästön investoida innovointiin tehdä tästä sopimuksen teollisuuden kanssa ja teollisuus voi myöskin sitoutua innovoimaan ja vähentämään kuluja. Luonnollisesti tämän tyyppiset neuvottelut ovat mahdollisia. Ne liittyvät läheisyysperiaatteeseen, eikä Euroopan unioni voi tähän periaatteeseen puuttua, mutta tämä asia tulee ratkaista. Ja sitten Paulucci. Eh, signor Presidente, eh, sono qui. Kiitos puheenjohtaja. Minä istun täällä. On aivan totta, että elintarvikehävikki on häpeällistä 180 kiloa per asukas per vuosi ja vuoteen 2020 mennessä tämä tulee kasvamaan 40 prosentilla ja ylipainoisuus on todellinen vitsaus meillä ja samaan aikaan muualla maailmassa ihmiset kuolevat nälkään. Meillä on myöskin rajallisia voimavaroja maan ja veden suhteen ja samaan aikaan haaskaamme elintarvikkeita. Eli on ihan hyvä, että meillä on aloitteita, mutta Euroopassa meidän täytyisi tehdä enemmän. Minulla olisi pari kysymystä. Ensinnäkin komission julkilausuma jossa puhutaan kestävästä eurooppalaisesta ravintojärjestelmästä. Se on nyt jumiutunut jonnekin ja haluaisin tietää, aiotteko te varmistaa sen, että tämä julkilausuma saadaan mahdollisimman pian? Ja sitoudutteko myöskin lainsäädäntöehdotuksiin, jotka mahdollistavat sen, että meillä olisi yhtenäinen näkökanta tähänkin asiaan? Neabejotinai. Kai kalbame maisto, maisto švaistimą. On aivan selvää, että ruokahävikki on todella häpeällistä. Siihen liittyy moniakin hankalia kysymyksiä. Selkeästi on sanottava, että emme käytä resursseja me vastuullisesti ja kestävällä tapaa. Nyt on niin, että ja tällä hetkellä meidän on katsottava kaikkia lainsäädäntöä pitäen silmällä kestävyyttä. Myös komission tiedonantoja tämä vaatimus koskee. Ja tästä tulee minun tehtäväni. En nyt vielä pysty sanomaan, minkälaisia lainsäädäntöaloitteita tehdään. Näistä asioistahan päätetään komission kollegiossa, mutta voin kyllä sanoa, että suhtaudun hyvin avoimesti. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne ja muiden komission jäsenten kanssa. Aivan varmasti. Grazie. Adesso Kiitos. Ja nyt sitten siirrymme kolmannelle kysymyskierrokselle. Kysymyksiä esittävät maatalousvaliokunnan kollegat. Ensimmäisenä herra Dorfman. Komissaari Arvoisa komission jäsen ehdokas, istun täällä. Täällä minä olen. Minulla olisi kysymys hygienia-alasta. 2007 vuonna jo komissio teki ehdotuksen, joka koski mikroyrityksiä, jossa on alle kymmenen työntekijää. Jättää tällaiset yritykset tiettyjen hygieniasäädösten ulkopuolelle. Neuvosto ei koskaan tätä ehdotusta hyväksynyt ja REFIT-ohjelman yhteydessä vedettiin tämä ehdotus pois, vaikka minun mielestäni olisi hyvin järkevääkin jättää tällaiset pienet yritykset tällaisten monimutkaisten hygieniasäännösten ulkopuolelle. Vastuullisena komission jäsenenä tekisittekö uuden ehdotuksen vai mitä aiotte tällä lailla tehdä? Kiitos. Hygienos priemonių reikalavimų problema. vaatimukset olipa kyseessä sitten pieni tai suuri yritys, ovat jotakin, mitä tulee noudattaa. Välillä pienyritykset, esimerkiksi kolmen yrityksen, henkilön yritys voi tuottaa ruokaa esimerkiksi lastentarhalla, jos heikennämme hygieniavaatimuksia, tällä voi olla vaikutuksia. Lapset voivat kärsiä, jos vaikkapa keittiössä töissä olevalla naisella on tulehdus sormessaan ja hän välittää stafylokokkiviruksen lapsille. Me emme voi siis puhua siitä, että vaatimuksia laskettaisiin. Muita vaatimuksia voitaisiin arvioida uudelleen. Hyvin monia lainsäädännön osasia tässä on kyseessä ja ne ovat usein päällekkäisiä. Tässä voisimme pohtia rationaalista ratkaisua, mutta hygienian kohdalla olisi hyvin vastuutonta laskea vaatimuksia. Maassa, jonka turen kaikkein parhaiten, oli tapaus, jossa tämän tyyppisen tulehduksen vuoksi lapsia menehtyi. Tämä on erittäin vakava asia. Kiitos, Grazie presidente, benvenuto commissario, sono qui. Kiitos. Istun täällä. Te painotitte sitä, että terveys on yhteiskunnallinen hyve ja että meillä täytyy olla äh, riittävää ennaltaehkäisyä. Tiedätte, että hyvinvoinnin ja ihmisterveyden välillä on yhteys ja suurin osa tarttuvista taudeista ovat ihmisille ja eläimille yhteisiä. Ja täten on tärkeää, että me myöskin suojelemme eläimiä. Mitä te aiotte tehdä tulevaisuudessa, jotta Meillä on hyvät karjan kasvatusmenetelmät esimerkiksi. Te puhuitte jo vastuullisemmasta antibioottien ja muiden lääkkeiden käytöstä eläinlääketieteessä, mutta miten te aiotte puuttua kolmansien maiden toimiin, koska kolmannet vaat voivat kiertää nämä meidät sääntömme ja harjoittaa epäreilua kilpailua ja erityisesti silloin, kun puhutaan hyvinvointiolosuhteista, joilla on vaikutuksia ihmisterveyteen ja kun halutaan myöskin välttää eh, eläinten kärsimykset silloin, kun niitä kuljetetaan teurastamoihin. Taip iš tiesų. Gyvūnai. Todellakin on niin, eläimiä usein kuljetetaan surkeissa olosuhteissa. Eläimet kärsivät kuljetusten aikana. Tai teurastuksen osalta, jos uskonnollisista syistä tai muista perinnesyistä teurastetaan tietyllä tapaa. Kuitenkin on sanottava, että eläinten hyvinvointi on tärkeä kysymys. Jos ajatellaan kolmasia maita, olen kollegoiden kanssa keskustellut aiheesta, kun valmistaudun tähän kuulemistilaisuuteen. Ja minusta on tärkeää huomata, että eläinlääkintäviranomaisillamme on mahdollisuus lähettää omia edustajien kolmansiin maihin ennen kuin sieltä tuodaan tuotteita meille, jotta voitaisiin nähdä, noudatetaanko siellä eurooppalaisia standardeja. Muuten voidaan ottaa kauppasaattotoimet käyttöön. Tämä on väline, jota on käytettävä, jos tietystä maasta tuodaan tuotteita, jos siellä on esimerkiksi tarttuvia tauteja. Kyse on myöskin kasvitaudeista. Tämä väline, jota on käytettävä, jotta kolmannet maat eivät riko meidän standardeamme. Lisäksi on huolehdittava siitä, etteivät tällaiset tarttuvat taudit leviä Euroopassa. Niillä voi olla todella ikävät seuraukset. Todella tällaiset epidemiat nykymaailmassa leviävät helposti, siksi on toimittava tehokkaasti. Mikrobiresistenssi kysymys on myös tärkeä, mutta nyt olen puhunut yli kaksi minuuttia. Kiitos. Grazie, adesso la parola. Kiitos. Sitten Poltsen. Tack. Kiitos. Ja tervetuloa tänne. Minä toistaisin pari väittämää, jotka on tullut esiin. Antibioottien käyttö. Kaksi kolmannesta kaikista antibiooteista käytetään eläinlääketieteessä. Suurin osa otetaan käyttöön, jotta voidaan korvata huonoja eläinten oloja muuten. 70 prosenttia kaikista infektiotaudeista ovat sonoseja, eli yhteisiä sairauksia, tauteja eläimillä ja ihmisillä. Useat kerrat parlamentti on vaatinut, että meidän pitäisi saada ehdotus yleiseksi eläinten hyvinvointiin liittyväksi lainsäädäntöehdotukseksi. Komissio eläintensuojelustrategiassaan on hyväksynyt tämän ajatuksen. Se on nyt voimassa, joten kysymykseni lyhyesti ja ytimekkäästi, huolehditteko siitä, että tämä lainsäädäntöehdotus saadaan järkevässä ajassa? Kiitos. Kiek esu šioj temai susipažinęs? E, Minun tietääkseni tällä hetkellä ollaan tekemässä tutkimusta, jotta voisimme saada vastauksen siihen, tarvitaanko lainsäädännöllistä säätelyä tällä alalla. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että eläinten hyvinvointi on hyvän tärkeä kysymys ja sitä tulee säädellä laillisesti ja kunnolla. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni. Me tulemme saamaan tutkimustuloksia asiasta ja tulemme eh, kollegiossa keskustelemaan asiasta ja koko komissio tekee päätöksen siitä, ehdottaanko uutta lainsäädäntöä. Minun henkilökohtainen kantani on selvä. Me tarvitsemme ratkaisun, jotta voisimme nopeuttaa näiden ongelmien poistamista. Kiitos. Sitten Zullo. Grazie. Salve, Kiitos ja hyvää huomenta. Haluaisin jatkaa siitä, mitä alustuspuheenvuorossanne sanoitte. Sanoitte, että te pidätte kiinni ihmisten terveydestä ja haluatte edistää toimia, joilla parannetaan ihmisten elämänlaatua ja haluaisitte tarjota ihmisille terveellisempää elämää. Puhuitte myöskin siitä, että edistettäisiin kestäviä, kestävää elämäntapaa. Haluaisin esittää kysymyksen roskaruuasta. Sillä on huomattavia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja sillä on myöskin taloudellisia vaikutuksia, koska sitten ihmiset joutuvat hakemaan hoitoa saamiinsa vaivoihinsa. Eli olisi hyvä, jos erilaisia elintapoja edistettäisiin, mutta jotkut maat ovat menemässä pidemmälle. He, ne ovat omaksumassa lakeja, jotka lannistavat ihmisiä, eivät kannusta ihmisiä nauttimaan tällaisia elintarvikkeita. Aiotteko te harkita tällaisia toimia? Aikaisemmin sanoitte, että on toimia, joita voitaisiin ottaa käyttöön. Voisitteko kertoa, mitä toimia ja välineitä? Iš tiesų, neinfekcinių lygų prevencijai. Niin, kiitos. Jos ajatellaan ennalta ehkäisyyksiä, ehkäisyä muiden kuin infektiosairauksien osalta, niin tässä terveillä elämäntavoilla on tärkeä rooli. Samoin valistus jo päiväkodista perheistä on lähdettävä kannustamaan, samoin kuin kouluista, terveellisiin elintapoihin, koska tapojen muuttaminen myöhemmin on hankalampaa. On hyvin tärkeää pohtia riskitekijöiden hallinnointia. Alkoholin ja tupakan käyttäminen, samoin kuin liiallinen sokerin nauttiminen, nämä ovat kaikki ongelmallisia kysymyksiä. Ja tässä ne ohjelmat, joiden kautta pyritään hallinnoimaan riskitekijöitä liittyvät jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksiin, mutta komissio voi kannustaa jäsenvaltioita. Voidaan viitata eurooppalaiseen ohjelmaan – ja sitä kautta ajaa tiettyjä ohjelmia. Ja eurooppalaisia rahastoja voidaan toki käyttää näiden ohjelmien tukemiseen. Ainoastaan 3 prosenttia varoista menee nyt ennaltaehkäisyyn. Se ei riitä millään muotoa. Meidän tulisi kannustaa jäsenvaltioita, jotta rakennerahastojen kautta voitaisiin käyttää varoja ennaltaehkäiseviin ohjelmiin. Näistä kysymyksistä voitaisiin keskustella myös eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Tarvitsemme monenlaisia ohjelmia, jotta voimme kannustaa jäsenvaltioita tehokkaisiin toimiin näitä ongelmia vastaan. Kiitos. Grazie, adesso la... Kiitos. Seuraavaksi moi. Allora, i cittadini e consumatori europei continuano a non sapere... Eurooppalaiset kansalaiset ja kulut kuluttajat eivät vieläkään tiedä, että se mitä he syövät vahingoittaa heidän terveyttään. Euroopassa ja erityisesti Italiassa me saamme kolmansista maista elintarvikkeita – jotka tulevat eläimistä, jotka ovat syöneet eläinperäistä rehua, ja tämä päätyy meidän lautasillemme. Ettekö ole sitä mieltä, että kansalaisten pitäisi saada enemmän läpinäkyvyyttä? Meidän pitää tarkastella elintarvikkeiden vaikutuksia, kun ne tulevat geenimuunnoista elintarvikkeista. Meidän pitää tarkastella eläinten rehuja. Ihmisethän saattavat nauttia näitä muuntogeenisiä organismeja, eikä meillä ole mitään äh, tieteellisiä tietoja siitä, minkälaisia haittoja tästä saattaa aiheutua. Meillä on tämä 0,1 prosentin taso, josta Euroopan unioni on sopinut, mutta ettekö ole sitä mieltä, että meillä on jonkinlainen lainsäädännöllinen tyhjiö ja meidän pitää tehdä enemmän. Meidän pitää muutogeenisiä organismeja ähm, lain keinoin säädellä. Taip, iš esmės visi sutiksim, kad ko gero. Me varmaan kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tärkeintä on vankka tieteellinen todistusaineisto. Ja sitten kun se on olemassa, niin meidän on luotettava tämän tieteellisen todistusaineiston riippumattomuuteen. Jos teollisuus on rahoittanut tutkimusta, silloin on väärinkäytön mahdollisuus. Tupakkadirektiivin tapauksessa näimme julkaisuja, jonka mukaan tupakointi ei ollut terveydelle vaarallista ja sitten yritimme ottaa selvää, minkälaista tieteellistä tutkimusaineistoa tämä oli, mutta se oli pelkkää propagandaa loppujen lopuksi. Eli meidän on kiinnitettävä huomiota myöskin tieteellisen tutkimuksen riippumattomuuteen, jotta siihen voi luottaa riittävästi. Ja sitten Codex Alimentarius. Siinä on kodifoituja vaatimuksia, joita, joille ei tieteellistä tutkimusaineistoa ole, mutta nämä ovat kuitenkin todennettuja tietoja ja ne täytyy sitten täytäntöön panna käytännössä. Jos meillä on ala-arvoista ruokaa, niin sitten meidän täytyy miettiä, minkälaisia valvontamekanismeja kansallisvaltioilla on ja minkälaisen eurooppalaisen vastauksen me voimme tähän löytää. Mutta tämä on todellakin hyvin ajankohtainen asia ja me ryhdymme toimenpiteisiin, jotta varmistamme sen, että me saamme eurooppalaisella tasolla lisäarvoa. Ja tietenkin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Grazie. E adesso cominciamo l'ultimo. Kiitoksia. Nyt viimeinen kysymyskierros. Nämä tulevat ympäristövaliokunnan jäseniltä aivan ensimmäisenä. Tana Chesku, olkaa hyvä. Dear Mr. Commissioner Designate, Arvoisa komission jäsen ehdokas. Ilmansaasteiden kautta kuolee 1,3 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Tuberkuloosin tarttuminen erityisesti lääkeresistenssissä vuodossa – on suuri ongelma. Vaikka terveys on jäsenvaltioiden käsissä, aina ei ole nähty, että rajat ylittävään terveysuhkaan ei pystytä puuttumaan Italiassa. Nyt tarvitaan yhteisiä toimia epidemian vastaisessa taistelussa, erityisesti kun ajatellaan, että keskeinen rahasto ei enää käytä tähän varoihin. Ja nyt on tuberkuloosin muotoja, jotka eivät vastaa enää hoitomuotoihin. Ja nyt onnistunutta hoitoa annetaan ainoastaan yhdelle potilaalle kolmesta Euroopan unionissa, ja siksi haluaisin kysyä teiltä, herra Andrikaitis, aiotteko komission jäsenenä tunnustaa tuberkuloosin vakavana, rajat ylittävänä terveysuhkana ja huolehtia yhteisön toimin siitä, että tähän epidemiaan puututaan Euroopan unionissa. Pripažinti infekcijas kaip epideminės ar pandeminės, tam yra... Jotta tartuntatauti voidaan tunnistaa epidemiaksi tai pandemiaksi, täytyy sen täyttää tiettyjä ehtoja. Minä en ole tartuntatautien asiantuntija. Minun täytyy noudattaa sääntöjä, mutta minun täytyy myöntää, että lääkeresistenssin, tuberkuloosien tapausmäärä tämä on totta. Ja on totta myöskin, että tämä tauti leviää eri maissa. Me voimme toisaalta rohkaista hallituksia tarkastelemaan kaikkien haavoittuvaisempia yhteyksiä yhteiskunnan ryhmiä, jotka tarvitsevat kaikkein eniten apuamme tässä. Viittaan alkoholisteihin tai huumeriippuvaisiin, jotka ovat sosiaalisesti kaikkein haavoittuvaisempia, tai niihin ihmisiin, joiden elämäntilanne on vaikea. Ongelma on se, että nämä henkilöt eivät saa säännöllistä lääkitystä. He lopettavat lääkityksen käyttämisen, eivätkä käänny terveydenhuollon puoleen, jotta saisivat lääkitystä. Meidän täytyy tarjota hoitoa, ruokaa ja apua näille henkilöille lääkityksen lisäksi. Muuten tämä ongelma ei ratka- ratkea. Olen tätä ongelmaa käsitellyt jo vuosia. Meidän täytyy tarkastella jäsenmaissa sitä, mitä meiltä puuttuu. Ei vain lääkinnän osalta, mutta muissakin asioissa. Meidän täytyy käsi kädessä tarjota muutakin apua lääkinnän lisäksi, sillä jos henkilö käyttää lääkettä tietyn ajan ja sitten lopettaa lääkkeen käytön ja aloittaa sen uudelleen, tämä henkilö saattaa kehittää kehossaan lääkeresistenssin muodon tautia. Ja tämä tauti voi tämän jälkeen levitä. Meillä on suuria huolia asiassa ja maailman terveysjärjestö on asettanut tämän ongelman prioriteetiksi tässä lääketieteen alan asiantuntijana luonnollisesti tulen tekemään töitä tämän kysymyksen parissa ja tekemään töitä sen eteen. En tiedä, onko tässä kyseessä pandemia, se jää nähtäväksi. Grazie. Adesso la parola al collega. Kiitos. Seuraavana kollega Giseke. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, ehdokas tohtori Andrew Kaitis. Euroopan terveysjärjestelmä – on suurien haasteiden edessä, erityisesti mitä tulee kustannuksiin. Viestintäteknologian käyttö terveydenhoitoajalalla voisi parantaa tehokkuutta, erityisesti parantaa terveydenhoitojärjestelmän toimintaa maaseutualueella. Kuitenkaan modernia viestintäteknologiaa ei käytetä terveydenhoitoalalla niin tehokkaasti kuin muualla. Miten tässä yhteydessä näkisitte tärkeänä e-terveyden kehittämishankkeen? Ja mitä konkreettisia askeleita toteutatte, jotta e-terveyden yhteentoimivuutta voidaan edistää? Kiitos. Džiaugiuosi, kad komisijos iš vieno iš dešimt e, prioritetų. Minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että kymmenen tärkeimmän komission prioriteetin joukossa digitaalinen Eurooppa on mukana. Minulle e-terveys ja mobiiliterveydenhuolto liittyvät tälle, tähän alaan ja näen suuria lupauksia niissä, kun teemme teollisuuden ja asiantuntijoiden, tutkijoiden kanssa yhteistyötä. Voimme keskustella näistä mahdollisuuksista, mahdollisuudesta saada mobiilisovellus, joka ottaisi kartio grammi, niin lähettäisi tämän suoraan lääkärille, joka voisi potilaalle vastata, että hänellä todellakin on ongelma. Tässä kyseessä on yleiseurooppalainen ongelma. Maissamme ihmiset liikkuvat ja meidän täytyy tehdä töitä myöskin tällä tavoin saattaisimme luoda työpaikkoja. Myöskin tämä digitaalinen terveydenhuolto saattaisi hyödyttää kansalaisia. Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa meidän pitäisi tarkastella sitä, kuinka jäsenmaat toimeenpanevat eh, maidensa terveyssuunnitelmia. Meillä on tällä alalla johtajia e-resepti alalla, e alalla Toimivatko nämä palvelut. Ongelmana on se, että jäsenmaat eivät tässä asiassa kommunikoi hyvin keskenään ja meillä on erilaisia ohjelmia, jotka eivät toimi hyvin yhteen. Meidän täytyy nämä kaulat ratkoa ja varmistaa se, että tiedonvaihto sujuu sujuvammin. Meillä on ristikkeisriippuvaisia järjestelmiä, joissa eri sairaalat voisivat tehdä yhteistyötä. Minulle tämä on hyvin tärkeää sydänkirurgina, joka on tehnyt paljon sähköisten laitteiden kanssa töitä. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia ja tulemme siihen keskittymään. Grazie. Adesso la parola alla collega Kadenbach. Kiitos seuraavana kollega Kadenbach. Sehr geehrter Herr designierter Kommissar. Kiitos komission ehdokas. Ei tarttuvat krooniset sairaudet, erityisesti diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, mielenterveysongelmat, syövät lisääntyvät valtavasti EU:ssa. 86 prosenttisesti ne vastaavat kuolemantapauksista ja kuormittavat terveydenhoitojärjestelmiä 80 prosenttisesti. Aitoa parannusta terveydenhoitoalalla, erityisesti ajatellen eroavoisuuksien poistamista Silloin vaaditaan kyllä tiukkaa poliittista sitoumusta Euroopan ja EUn tasolla. Uusissa poliittisissa suuntaviivoissa, joita komission puheenjohtaja on esittänyt, terveydenhoito on alisteisessa asemassa muulle. Miten te huolehditte siitä, että terveys kaiken kaikkiaan, mutta erityisesti taistelut kroonisia sairauksia vastaan saadaan komission esityslistalle riittävän korkealle tasolle? Miten saada riittävä prioriteetti? Ja miten huolehditte siitä, että suositukset jäsenvaltioille eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä ottavat huomioon sen, mitä komission esittää esittänyt investoimisesta terveyteen? Ja lopuksi, oletteko sitoutunut kumppani, jotta lisätään tietoisuutta terveydestä? Kiitos. Dėkuoju iš klausimą. Kiitoksia kysymyksestänne. Jos me voisimme käydä keskustelua, haluaisin muistuttaa teitä, että käytin kolmea sanaa, ennaltaehkäisy, tukeminen ja hoito. Tässä usein kun näen julkisuudessa henkilöitä puhumassa huomaan, että he ajattelevat näiden kolmen asian olevan yksi ja sama asia, mutta näin ei ole. Niin, näihin kolmeen asiaan liittyy monenlaisia erilaisia välineitä, jotka toimivat eri politiikkojen puitteissa eri tavoin. Minä en usko, että kulttuuri, koulutus tai sosiaaliasiain ministereillä olisi mitään tekemistä terveyskysymyksissä. Kaikki pohtivat sitä kuitenkin, kuinka poistaa sosiaalista eriarvoisuutta ja sosiaalista syrjintää. He haluavat terveysriskejä välttää ja terveysresursseja kasvattaa. Terveysresurssit ovat kaikkein suurin mahdollinen inhimillinen investointi. Kyseessä on jotakin paljon tärkeämpää kuin pankkiirien investoinnit. Tämän vuoksi, kun tarkastelen näitä kymmentä sitoumusta, liittyvätkö ne sitten työpolitiikkaan, digitaaliseen politiikkaan tai ähm, reiluihin markkinoihin, näemme niissä kaikissa yhteyskohtia terveyteen. Ja tämän vuoksi minä pyrin kollegani komissiossa vakuuttamaan siitä, että meillä tulisi olla työkalupakki. Tämä teidän kysymyksenne on erittäin hyvä olemme kaikki erittäin samaa mieltä siitä, että nämä välineet tulee samoin ottaa käyttöön ja toimeenpanna kaikissa jäsenmaissa. Jos näin tehtäisiin, kuluja koituisi paljon vähemmän, sillä ihmiset sairastuisivat harvemmin. Me emme saa ponnistuksiamme tässä asiassa säästää. On sääli, että menetämme näin monia ihmisiä liian varhain. Kiitos. Seuraavana kollega Gardini. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Komission jäsen ehdokas, minä istun täällä. Minä haluaisin esittää kysymyksen jälleen. Voisitteko määritellä, miten määritellään tiedostava kuluttaja? Ja sitten ravintoprofiileista – ja merkinnöistä siitä, miten tärkeää tämä on turvallisuus terveydelle. On tietenkin tärkeää, että saadaan selkeät merkinnät, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimustulokseen. Tieteelliset kriteerit ovat tiukat ja tarkat, ja se on tarpeenkin, kun puhutaan terveysväittämistä myös. Nämä kysymykset ovat nyt EFSAn pöydällä. Todella on tärkeää, että näissä kysymyksissä ollaan mahdollisimman tiukkoina, yhtä tarkkoina kuin lääkkeiden osalta. Kun katsotaan myöskin, miten suurista rahallisista panostuksista tässä on kyse, nämä ovat hyvin kalliita asioita pk-yrityksille. Ja miten suhtaudutte tähän, kun uudelleen tarkastellaan asetusta? Muuten saamme sellaisen käsityksen, että elintarvikkeisiin liittyvä lainsäädäntö Euroopassa – haittaa pk-yrityksiä, pieniä tuottajia. Ja monet perinteiset tuottajat ovat pieniä paikallisia toimijoita. Kiitos. Norėčiau pasinaudoti mediko terminologiją, kas yra informuotas. Käyttäisin tässä lääketieteellistä terminologiaa, jotta voisin antaa tietoisen kuluttajan määritelmän. Quantum satis on länkentieteellinen sanonta. Quantum satis. Tämähän kuulostaa kaunilta, eikö niin? Tietoa täytyy saada tarvittavasti. Tasapaino pitää aina löytää. Tieto ei pidä olla liikaa eikä liian vähän. Jos tietoa on liikaa, meillä on 28 kielellä pikku, pikkuruisin kirjaimin hirvittävä määrä tietoa jossakin merkinnässä. Tämähän on mahdotonta lukea. Meillä pitäisi olla suurennuslasi ja suurennuslasilla pyrkisimme sitten tulkitsemaan jotakin, mitä aivan pienellä brändillä on kirjoitettu. Ja tämähän ei ole maalaisjärjen mukaista. Emme voisi tällaisessa tilanteessa tuotetta hyvin arvioida. Tietoa voidaan tarjota ei vain paperilla, sitä voidaan tarjota myöskin eh, elektronisin keinoin, tietotekniikan keinoin. Meille voisi olla internet-osoite merkinnöissä, jonka kautta kuluttaja saisi lisätietoa monissa maissa – tämän, tämän tyyppisiä ratkaisuja on käytössä. Luonnollisesti jäsenmaiden täytyy tehdä lainsäädännöllisesti kaikki tarpeellinen tämän tyyppisten ratkaisuiden toteuttamiseksi. Meidän täytyy ottaa huomioon modernit ratkaisut ja meidän täytyy olla avoimia, kun haluamme tarjota tietoa kuluttajille niin, etteivät kuluttajat huku tietoon. Grazie, e adesso la parola. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa kollegan Portaan. Hvala gospodine predsjedniče, doktori Andrija Kiitos puheenjohtaja. Tohtori Andri Kaitis, tervetuloa tänne valiokuntaan. Me kohtamme monia haasteita terveyden saralla. Esimerkiksi on yhä enemmän sairauksia, jotka liittyvät liittyvät ylipainon tai lihavuuden kautta syntyneisiin sairauksiin. Lääketieteessä saadaan paljon myönteisiä tuloksia ja yksi asia on elinajan ennusteen jatkuminen. Tällaiset väestönmuutokset luovat uusia haasteita, koska vaikka lääketieteessä on tehty paljon. Meidän pitää kuitenkin toimia vastuullisesti ja samalla ajatella terveysjärjestelmien kestävyyttä. Haluaisin kysyä seuraavaa. Miten aiotte suhtautua tähän väestökehitykseen ja terveysjärjestelmien kestävyyteen? Millä tapaa aiotte toimia? Tämä ei ole tehtävä, joka voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltioiden kontolle. Miten voidaan toimia Euroopan tasolta on kysymykseni. Olen täysin sama mieltä teidän kanssanne. Meidän täytyy luoda ennakko-olosuhteet, jotta voimme luoda lisäarvoa. Meidän ei pidä jäsenmaiden läheisyysperiaatteeseen seko, sekaantua eikä rikkoa perussopimuksia, niin hän sanovat selkeästi, mitkä velvollisuutemme ovat, mehän teemme perussopimuksen pohjalta töitä. Meidän tulee kuitenkin käyttää monia välineitä ja koordinaatiota ja vaihtaa parhaita käytänteitä ja pyrkiä ratkomaan esteet ja samaan aikaan konkreettisia toimia – ja luomaan kriteerejä, jotta voisimme paremmin arvioida terveydenhuoltojärjestelmiä. Tämä on tapa päästä eteenpäin. Tehän tiedätte, että jäsenmaat voivat tehdä omia päätöksiään lähemmän yhteistyön suhteen terveydenalalla. Meillä on Perussopimuksessa kappale, joka käsittelee lähempää yhteistyötä jäsenmaiden välillä, tämä on jäsenmaiden toimivallan alaa. Ne voivat eri alueilla tai eri alueet voivat lähentää yhteistyötään terveydenhuollon alalla, sillä harvinaisiin sairauksiin liittyviä ongelmia ei voida käsitellä vain yhden jäsenmaan sisällä. Meidän täytyy löytää tapa vastata niihin. Meidän täytyy löytää nopeaa, rajat ylittävää hoitoa. Minä muistan keskustelun, jota käytiin Euroopan parlamentissa liittyen terveysunioniin. Tämä on mukava ajatus. Sitä pitäisi keskustella uudelleen tällaista lähemmästä yhteistyöstä. Luonnollisesti tämä jää jäsenmaiden harkinnan varaan, mutta kroonissa taudeissa, kuten ylipainon kohdalla, meidän täytyy käyttää mahdollisuuksia hyväksemme ja eurooppalaisen talouden ohjausjakson kautta löytää myöskin vanhuksille apua. Kiitoksia. Kovacek. Kiitos, Kalina Kovacek. Much, uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, istun täällä Oikeus saada hyvänlaatuista terveydenhoitoa on perusoikeus ja perusperiaate eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä. Kuitenkaan tämä ei ole realiteetti ja siksi on tärkeää poistaa kuilua terveydenhoidon osalta eri kansalaisten kesken. Me haluamme kohdennettuja toimia eu tasolla, jotta voidaan huolehtia siitä, että kaikki saavat terveydenhoitoa, ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Tämä koskee erityisesti kroonisista sairauksista kärsiviä, onkologiaa, hoitoa, lastenhoitoa ja myös harvinaisten tautien osalta tämä on tärkeää. Otatteko potilasjärjestöt mukaan näihin prosesseihin? Ja toinen kysymys, mainitsitte komission sen ehdokas, että yksi prioriteetti on ennaltaehkäisy. Ja ottaen huomioon yhteiskunnalliset tarpeet, oletteko valmis pyytämään uutta tutkimusta siitä, miten televiestintälaitteet voivat vaikuttaa erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin tai syöpätapauksiin säteilynsä kautta. Kiitos. Kalbant apie galimybę peržiūrę ar inicijuoti studiją dėl radiacinės. Kun keskustelemme vaikutusten arvioinnin tilaamisesta liittyen säteilyn vaikutuksiin ihmisten terveyteen, jos parlamentti tuo tämän asian esiin, meidän täytyy siihen vastata. Haluaisin kiinnittää huomionne nykyiseen tilanteeseen. Minä tarvitsen lisätietoa. Minun täytyy mennä yksityiskohtiin, kun puhutaan sairauksien hoidosta, erityisesti harvinaisten sairauksien hoidosta ja lasten sairauksien hoidosta. Meidän tulee tarkastella rajat ylittävän terveydenhuollon direktiiviä. Meillä on ongelmia harvinaisten sairauksien kohdalla – jossakin tapauksessa meillä on lääkkeitä, joilla lapsia voitaisiin hoitaa, mutta joskus tiettyä sairautta esiintyy vain muutamia kymmeniä tapauksia. Meidän täytyy tällaisessa tilanteessa arvioida, voitaisiinko lapsia esimerkiksi lähettää toisiin keskuksiin hoidettavaksi. Nämä tilanteet täytyy ratkaista nopeasti niihin täytyy vastata aktiivisesti. Grazie. E do la parola per l'ultima domanda. Kiitos. Viimeinen kysymys, Mary McGuinness. Thank you, um, Charles. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin komission jäsenehdokkaille. Te tulette perimään montakin kansiota ja yksi niistä liittyy lääkinnällisten laitteiden äh, säädöksen tarkistamiseen ja parlamentissa julkisterveys ja potilaiden turvallisuus ja äh, laitteiden saatavuus ovat erittäin tärkeää. Minkälaisena te näette näiden välisen tasapainon ja mitä ovat teidän painopistealueenne tässä asiassa? Mitkä teidän mielestänne ovat heikkouksia tämänhetkisessä järjestelmässä, ainakin mitä tulee sääntöjen mukaisuuden arvioimiseen? ja kuinka korkealla siellä nämä lääkinnälliset laitteet ovat teidän lähestymistavassanne parempaan terveyteen? Kiitos. Ar galime mes šiandien visi įsivaizduoti mūsų poliklinikų? Jos kuvitellaan vaikka perhelääkäriä, jolla ei ole lääkennällisiä laitteita. Se on ihan mahdotonta. Ei voida ajatella, että mikään toimisi lääkealalla ilman näitä laitteita, joten lääkinnällisten laitteiden päivittäminen on hyvin tärkeä asia. Tässä tarvitaan joustavuutta, etälääketieteen mahdollisuuksia on voitava käyttää ja tämä antaa ihmisille myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi, että Itävallan vuoristoalueilla saadaan diagnoosi ilman, että joutuu lähtemään kaupunkiin. Tai esimerkiksi maaseudulla ilman, että lähdetään Vilnan sairaalaan. Ennen kaikkea tässä on kyse eurooppalaisesta teollisuudesta, joka voi tutkimuksen kautta luoda lisää työpaikkoja. Tämä on yksi kaikkein mielenkiintoisimmista, jos ajatellaan BKTmme kehittymistä. Tässä on aivan uskomattomia rikkauksia, joiden pohjalta voidaan luoda uusia työpaikkoja. Eli lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen uudelleen käsittely ei ole minulle uusi. Se oli neuvoston puheenjohtajana. Minulla myös pöydällä siitä on keskusteltu pitkän. Peter Liisekin esittelijänä oli minun yhteyshenkilöni. Me teimme yhdessä työtä, näimme mitä heikkouksia oli ja on edelleen jotain on jo tapahtunut nyt. Ja olen hyvin iloinen siitä, että näin on käynyt. Olen iloinen siitä, että tämä asia on pöydällämme, koska se on hyvin tärkeä. Grazie in primo luogo ai colleghi per eh, le... Paljon kiitoksia kollegoille kysymyksistä, joita he ovat esittäneet, ja kiitokset myöskin komission jäsenehdokkaalle vastauksista. Alla nyt puheenvuoron vielä komission jäsenehdokkaalle. Hän voi pitää loppupuheenvuoron. Viisi minuuttia on maksimi.